Ah, yes, this one. It's okay, it's okay. Mm -hmm. Good morning, dear guests, uh, dear colleagues. Hyvää huomenta, arvon vieraat, hyvät kansallisten parlamenttien jäsenet, arvoisat europarlamentaarikot, aloittakaamme kokouksemme. Nyt jatkankin liettuan kieltä käyttäen. Iš tikrųjų, man yra niin, hyvät vieraat, hyvät puhujat, hyvät tilaisuuteen osallistujat. Minulla on ilo ja kunnia avata tämä yhteisparlamentaarinen kokous kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi. Tämän päiväisen kokouksemme otsakkeena on naisten ja tyttöjen voimaannuttaminen media- ja tieto- ja viestintäteknologiaa kentällä avain tulevaisuuteen. Olen iloinen siitä, että 17 EU-kansallisesta parlamentista sekä Norjasta on tänne on tullut 27 jäsentä. Tervetuloa teille kaikille ja mielenkiinnolla jäämme odottamaan teidän panostanne tässä tämänpäiväisessä kokouksessamme. Alkuun ihan muutama käytännön huomio. Tämä tapahtuma järjestetään yhteistyössä pääosaston kanssa, joka vastaa yhteistyöstä kansallisiin parlamentteihin. Tulkkaus on tarjolla kaikkiin EU-kielin iirin kieltä lukuun ottamatta ja tämä tapahtuma lähetetään suoratoistona netissä Valitettavasti aikaa meillä ei ole hirveästi käytettävissä, joten varsinaiset keskustelut käydään paneelikeskusteluiden yhteydessä. Ja puheenvuorojen pituus sekä panelisteille että yleisön puolelta puheenvuoroa pyytäneille on rajallinen. Meidän täytyy yrittää pidättäytyä aikataulussa, jotta aikaa riittää. Ja pyydänkin näin ennakkoon ja anteeksi sitä, mikäli joudun rajaamaan puheaikoja. Kansallisten parlamenttien jäsenet, jotka haluavat käyttää puheenvuoroa, niin teitä pyydetään täyttämään puheenvuoro lomake. Salipalvelijat jakavat ne teille ja ne sitten välitetään eteenpäin paneeli vetäjille. Eli kyse on naisten ja tyttöjen voimannuttaminen media- ja TVT-kentällä avaintulevaisuuteen. Kyse on maailmanlaajuisesti tärkeästä aiheesta. Media muokkaa näkemyksiä ja tieto- teknologiaa on havaittavissa kaikilla yhteiskunnan aloilla. Tästäpä syystä medialla ja TVTllä on melkoinen mahdollisuus voimaannuttaa naisia. Ja tästäpä syystä onkin erittäin tärkeää, että naisilla on mahdollisuus osallistua toimintaan, että he ovat eri aloilla myöskin edustettuina. FEM-valiokunta on sitoutunut tällaisten asioiden käsittelyyn. Vuonna 2016 hyväksymme mietinnön aiheesta tasa-arvo ja naisten voimaannuttaminen digitaalisella aikakaudella. Tämä on rouva Reintgen valmistelema teksti ja hän toimii myöskin kolmannen paneelin vetäjänä. Yhtä lailla tärkeänä pidettäköön kollegan Soidrovan vetämää paneelia. Siellä käsitellään myöskin yhtäläisiä mahdollisuuksia. Me olemme työstäneet päätöslauselman tekstejä ja suurisia kysymyksiä komissiolle aiheesta naisten ja tyttöjen voimaannuttaminen digitaalisella alalla. Tämän taustalla on ma- Euroopan parlamentaarikko Koslovska Rajevska. Hän tulee vetämään toista paneelia vajaan kahden viikon päästä valtuuskunta, jota minä tulen vetämään, lähtee New Yorkiin seuraamaan YK naisasian komission 62. kokousta. Silloin keskustellaan naisten osallisuudesta yhteiskunnan toimintaan tietoja ja viestintäteknologioita käyttäen ja me tulemme tarkkaan kuuntelemaan myöskin, mitä siellä sanotaan, ja nämä tullaan huomioimaan sitten jatkotöissämme. Hyvät kollegat, teidänkin sanomallanne on keskeinen merkitys ja se, mitä te täällä lausette, sekin tullaan noteeraamaan. Euroopan parlamentin puhemies Antonio Tajani tulee avaamaan tämän tapahtumamme, mutta valitettavasti pari päivää sitten hän joutui perumaan tulemisensa tänne, mutta hän lähetti kyllä videoterveisensä Tämä on nauhoitettu ja tämä nauhoite alkaa nyt. Kara Vilja, kära. Hyvä Vilja, hyvä Veera, hyvä Maria. Euroopan parlamentti on eturivissä taistelemassa, jotta voimme varmistaa kaikille naisille todellisen tasa-arvon ja oikeudet. Tänä vuonna käsittelemme emansipaatiota mediassa ja informaatio- ja viestintäteknologian alalla tasa-arvon saavuttaminen tällä keskeisellä teknologisen vallankumouksen alalla, kun lähdetään liikkeelle palkkatasa-arvosta, voi taata kasvun ja työtä koko taloudessa. Ilman naisten tärkeää roolia emme saa vahvaa Eurooppaa, joka voi puolustaa arvojaan. Myös digitaalisessa taloudessa naisilla on valtavasti potentiaalia. Yhä useammat naiset tekevät työtään ICT-alalla. Jos heitä saataisiin vielä enemmän, niin saisimme jopa 9 miljardia lisää PKT eu tasolla. Me tarvitsemme eh, yrittäjänaisia, ammattilaisia, johtajia myös tutkimuksen alalle ja eh, digitaaliselle alalle. Naisten osallistuminen luo taloudellista hyvinvointia ja työllisyyttä globaalisti joudumme maksamaan 11,5 miljardia euroa siitä, että emme huomioi naisia. Äh, tämä vaikuttaa kasvuun tällä tavalla aina vuoteen 2025 äh, asti. Vain 24 prosenttia johtajista tällä hetkellä on naisia ja 4,6 prosenttia heistä toimitusjohtajia. 655 miljoonaa naista äh, on vähemmän töissä kuin miehiä. ICT-alalla on edelleenkin liian vähän naisia. Tuhannesta äh, valmistuneesta naisesta vain 29 valitsee tämän opiskelualan ja vain neljä pääsee tälle alalle todella töihin. Edelleenkin meillä on olemassa stereotyyppejä, äh, myös äh, seksuaalisia stereotyyppejä tämän alan naisista. Tämän osoittaa myös Me Too-kampanja. Meillä on vielä paljon tehtävää. Euroopan parlamentti työstää esimerkiksi välineitä, joilla voitaisiin ilmoittaa kybersalkingista ja häirinnästä myös verkossa. Täytyy edistää naisten koulutusta niin, että saadaan todellista tasa-arvoa työpaikalla. Haluan kiittää naisten oikeuksien valiokuntaa arvokkaasta työstä naisten tilanteen parantamiseksi media- ja digitaalisella alalla. Naiset ICT-alalla Äh, ovat tärkeässä roolissa ja tässä komission jäsen Gabriel on niin ikään keskeinen henkilö. Täytyy olla myös riittävästi resurssi, resursseja koulutukseen ja yrittäjyyden tukemiseen. Jäsenvaltioiden täytyy pitää kiinni sitoumuksestaan, äh, jonka ne antoivat Tallinnan digitaalisessa huippukokouksessa, jotta saadaan todellista tasa-arvoa on paljon väärinkäytöksiä, konflikteja, jotka syntyvät miesten pelosta suhteessa naisten potentiaaliin. Joskus on kyse psykologisesta alemmaisuuden tunteesta. Usein he jäävät syrjään ja oikeuksia ei välttämättä tunnusteta. Me tarvitsemme tasa-arvoa. Emme saa parempaa maailmaa, jos naisten roolia ei tunnusteta myös työelämässä. Tämä ei ole vain naisten taistelu naisten hyväksi, vaan tarvitaan kaikkia tähän taisteluun joka päivä, tänään ja huomenna. Tämä on sekä Euroopan hyväksi että koko ihmiskunnan hyväksi. Dėkuoju Europos parlamento e, pirmininkui ponui Antonio. Oikein paljon kiitoksia, puhemies Tajani. Haluan kiittää häntä näistä sanoista avauspuheenvuorostaan. Nyt puheenvuoro komission jäsen Jurovalle. Hän vastaa oikeusasioista, kuluttaja-asioista ja tasa-arvosta. Olkaa hyvä. very... Puheenjohtaja, saimme kuulla hyvin rohkaisevia sanoja parlamentin puhemieltä tai Janilta ja haluan äh, esittää kiitos niistä jonnekin tuonne virtuaalisen todellisuuteen. On selvää, että puhemiestä itseään ei pelota naisten potentiaali, joten hän voisi olla roolimallina täällä. I think all agree that the inter- Me olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että kansainvälinen naisten päivä on päivä, jolloin juhlitaan naisten saavutuksia monilla elämänaloilla. Se on myös päivä, jolloin on muistettava, että jopa Euroopassakin me olemme kaukana tasa-arvosta naisten ja miesten välillä. Olemme kulkeneet pitkän tien, mutta emme ole vielä päässeet perille. Naiset ovat alidustettuja työmarkkinoilla, alipalkattuja, he eivät pysty etenemään uralla ja heihin kohdistuu erilaisia rikkomuksia. Mutta on olemassa vaatimuksia, jotka liittyvät digitaalisen digitaalisella alueella – ja tiedotusvälineissä. Ja pidän hyvänä sitä aihetta, joka on valittu tälle tapaamiselle. Kiitoksia vielä kerran johtaja myös sitä, että kutsuitte minut tänne tänään. Meillä on myös puhuttavaa mahdollisuuksista koulutuksia työmarkkinoilla. Ja on pyrittävä tarjoamaan ratkaisuja, jotka merkitsevät ajan joustavampaa ja luovampaa tapaa eh, sekä kotona että työpaikalla. Ja tämä tar- merkitsee sitä, että EU:ssa on pulaa ICT-asiantuntijoista ja siitä, että naiset ovat alistettuina näiden asiantuntijoiden joukossa. On tehty raportteja koulutuksessa tapahtuvasta erottelusta ja tämän, tässä on todettu, että yksi viidestä IT-alan tutkinnon suorittaneista on nainen eu ja lukumäärä itse asiassa on alenemassa edelleen. Jopa nuoremmat e, ihmiset eivät tartu tilaisuuksiin. Ja vain 17 prosenttia lähes 8 miljoonasta ihmisestä, jotka työskentelee ICT-alalla, on naisia. Tämä merkitsee sitä, ja tähän liittyy myös se, että digitaalisesta työpaikasta monet naiset jäävät pois eh, perheeseen liittyvän vastuun vuoksi, mikä johtaa siihen, että tuottavuutta menetetään noin 60 miljardin euron edestä vuosittain Euroopan unionissa. Tämä ei johdu siitä, että naiset olisi päteviä tai että heitä ei kiinnostaisi asia. Me tiedämme, että ei ole olemassa mitään suuria eroja digitaalisten perustaitojen osalta nuorten naisten ja miesten välillä. Voidaan antaa esimerkin. EU-ssa vuonna 2016 46 prosenttia miljoonasta osallistujasta oli naisia eräällä tähän alaan liittyneellä erityisellä viikolla. Ja erottelu sukupuolen perusteella koulutuksessa on tärkeä tekijä, joka johtaa siihen, että naiset ovat huomattavasti alistettuina informaatio- ja kommunikaatioteknologian alueella on tärkeää edistää naisten asemaa edistämällä sukupuolten tasa-arvoa ja vahvistamalla, voimistamalla naisia. Sadan, äh, 100. The gender. EU saa 66 sadasta asteikolla, jolla, jolla käsitellään sukupuolten tasa-arvoa. Ja tämä johtanut siihen, että olemme käynnistäneet erinäisiä aloitteita, joilla pyritään samaan aikaan todellisia parannuksia. Hyvin tärkeä kysymys, johon me olemme puuttuneet, on se, että pitää olla yhtenäinen mahdollisuus päästä käyttämään taloudellisia resursseja. Kysymys oli pelkästään naisten taloudellisesta riippumattomuudesta. Kysymys on ennakkoehdosta sille, että voidaan saavuttaa taloudellista kasvua, vaurautta ja kilpailukykyä. Edistystä on tapahtunut. Itse asiassa työllisyysero ja palkkakuilu ovat pysyneet hyvin samankaltaisina viime vuosina. Se, että nämä eivät ole muuttuneet kuitenkin merkitsee sitä, on syytä ryhtyä toimeen. Marraskuussa 2017 ilmoitimme konkreettisen reaktion, jolla pyritään lopettamaan sukupuolten välinen eh, palkkakuilu, joka pitäisi saada poistettua tämän eh, vaalikauden aikana vuoteen 2019 noin 20 toimen joukossa, jotka me otimme käyttöön, sitä pyritään lisäämään naisia nimenomaan ICT-työpaikoissa koska se osaltaan nimittäin johtaisi siihen, että alennetaan tätä palkkakuilua. 2017 me ilmoitimme myöskin aloitteesta, jolla pyritään parantamaan yhtäläisiä mahdollisuuksia työpaikalla miehille ja naisille ennen kaikkea nimenomaan tällä tavalla parantaen työn ja perheelämän yhdistämisen mahdollisuuksia. Näitä kautta voimme laajentaa mahdollisuuksia vanhemmille yhdistää yksityiselämänsä ja uransa. Me teemme työtä myös parantaaksemme sukupuolin välistä tasapainoa kaikilla työpaik- työpaikoilla, kaikilla alueilla, kun rohkaisemme hallituksia ja osapuolia hyväksymään kunnon asianmukaisia käytännöllisiä toimenpiteillä pyritään parantamaan naisten asemaa myöskin päätöksenteossa. Äh, puheenjohtaja Rova Gabriel, hän on bulgarialainen nimi, se varmasti käännetään Gabriel, hän tulee myöhemmin tänään esittelemään yksityiskohtaisemmin sen, mitä komissio tekee, jotta päästään äh, koulutuksessa tapahtuvasta sukupolvien välisestä erottelusta, joka on päätekijä, joka johtaa siihen, että naiset ovat alidustettuina ICT-työpaikoilla. Mutta on myös muita haasteita, joihin pitää puuttua, jotka liittyvät digitaalistumiseen. yksi niistä on online väkivalta ja häirintä verkossa on saatava aikaan turvallisempia turvallinen internetverkosto ja myöskin EUn tekemä selvitys on johtanut siihen, että häiritsevät viestit ja videot ovat lisääntyneet 13 prosentilla 7, 17 prosenttiin muutamassa vuodessa. Ennen kaikkea tyttöjen ja teini-ikäisten piirissä on, on ovat yhä todennäköisemmin kohtaamassa vahinkoja, joka liittyy nimenomaan internetin käyttöön. Komissio rahoittaa toimijoille pyritään ehkäisemään ja vastaamaan väkivaltaan, joka on sukupuoleen perustuvaa seksuaalista väkivaltaa, jota tapahtuu internetissä. Häirintä ja väkivalta otetaan vakavammin ja rohkea, uhreja rohkaistaan tulemaan ilmoittamaan tapahtuneesta. Kiitos siitä, mitä nämä liikkeet, jotka ovat nyt saaneet aikaan, kuten Me Too, olen nyt päättäväinen siinä, että olemme tehdä intensiivisemmäksi toimet, joilla pyrimme lopettamaan väkevällä kohdistua naisen Istanbulin yleissopimuksen ratifiointi on yksi tärkeä ulottuvuus tässä tämän tavoitteen saavuttamisessa. Ja haluan kiittää Euroopan parlamenttia siitä tuesta, jota se on osoittanut tälle. Meidän pitää koota voimat, jotta päästään eteenpäin askel askelta niin, että sukupuolta puolten välinen tasapaino, tasa-arvo saadaan todellisuudeksi tällä alueella ja myöskin mediassa. Hyvät naiset ja herrat, Lopuksi haluaisin toivottaa teille menestyksekästä tapahtumaa ja hyvää kansainvälistä naisten päivää. Kiitos. Eh, Arvoisa komission jäsen, oikein paljon kiitoksia. Kiitokset jatkuvasta yhteistyöstä. Ja olen kanssani, kanssani samaa mieltä. Kyllä meidän täytyy yhdistää voimamme, jotta pääsemme eteenpäin tasa-arvoa vahvistettaessa. Oikein paljon kiitoksia vielä kerran. Ja nyt minulla on suuri ilo toivottaa tervetulleeksi kaksi erityislaatuista naisvieristä. Sara Gavron Le Souverange, elokuvan ohjaaja sekä Pilar Jurado. Hän on sekä laulaja että Mad Woman Festivalin perustaja. Sara Gaffon, olkaapa hyvä. Madam Chairman, Honorable Member. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, hyvää huomenta kaikille. Minä olen elokuvan tekijä, joten tulen siitä näkökulmasta kertomaan teille jotain muista medioista, te tiedätte enemmän kuin minä. Äänen saaminen kesti aikansa, mutta nyt kun minulla on se käytettävissä, niin en tule vaikenemaan. Näin lausui Madeleine Albright. Ja, ja tämä on vuosi, jona naisia ei vaienneta. Mutta tilanne ei ole mm, elokuvakentällä muuttunut juurikaan. Kun lähdin opinnoistani, niin 90 prosenttia prosenttia elokuvista olivat miesten ohjaamia. 20 vuotta myöhemmin, 2018 siis noin 90 prosenttia elokuvista ovat edelleenkin miesten tekemiä. Mutta jotain on muuttumassa. Meidän täytyy tarttua tähän mahdollisuuteen. Niin kuin täällä on sanottu, niin naisia on voimaannuttava myöskin media- ja elokuvakentällä, sillä sehän ikään kuin peilaa ja vaikuttaa yhteiskuntaan. Ja niin kuin täällä on sanottu, medialla voi olla keskeinen merkitys silloin, kun tasa-arvoa halutaan pönkittää. Me välitämme tietoja, me yhdistämme yhteiskuntia, me voimme vaikuttaa tilanteeseen, mutta minä en voinut uskoa aikanaan, että naisesta voisi tulla elokuvaohjaaja. Ja syynä se, että yksikään elokuva, jonka minä näin, oli naisen ohjaama. Minulla ei ollut myöskään mitään roolihahmoja, mutta minulla oli henkilökohtainen roolihahmoni, nimittäin äitini, joka on myöskin tänään täällä läsnä. Hän oli ruohonjuuritason poliitikko ja toimi myöskin Lontoossa varapormestarina ja näin minkälaisia vaikutuksia hänellä oli. Mutta minulta meni aikaa ennen kuin sain omat voimavarani ohjattu oikeisiin kanaviin. Mirna Jeer, Agnes Vada, Jane Campion ovat esimerkkejä elokuvan tekijöistä ja me olemme niitä naisia, jotka tekivät muutoksia. Oli hienoa nähdä, miten me voimme saada muutoksia aikaiseksi. Ja kun lähdin koulun penkiltä, niin ensimmäinen e- elokuva, jossa haaveilin tekeväni, on tämä Le Suffragette Kyse oli äh, sosiaalista ja poliittisesta muutoksesta, jota oli aikaisemmin nähty ja kuvattu. Se siinä peilattiin myöskin nykyaikaan, mutta maailma ei ollut vielä valmis kertomaan tätä tarinaa. Puhuin mieskollegoille ja he sanoivat, että naiset ja politiikka, miten voimme myydä siihen li- aiheeseen liittyvän elokuvan. Ja sanoin, että jos siihen lisätään räjähdyksiä, taka-ajoja ja muuta sellaista, niin alettiinkin kiinnostua asiasta, mutta kului vielä kymmenen vuotta ennen kuin todellakin kiinnostuttiin aiheesta. Ja ehkäpä juuri internet-aikakauden takia me saimme äänemme kuuluviin Pussy Riot ja muut hyvinä esimerkkeinä ja vihdoinkin ääneni kuultiin mutta meillä oli monia näyttelijöitä, jotka halusivat näytellä elokuvissa, mutta me tarvitsemme myöskin miehiä. Ja agenttimme lukivat käsikirjoituksen ja sanoivat, että ei tästä paljon miehelle tilaa löydy. No sanoimme, että no, viimeisen sadan vuoden aikana naiset ovat olleet vastavallisessa tilanteessa, mutta me saimme kyllä hienoja miesnäyttelijöitä elokuvaan mukaan. Monet olivat yllättyneitä, kun tulivat esitymispaikalle ja sanoivat, että he eivät koskaan olleet näin estrogenivaltaisella näyttämöllä. Minä varmistin, että tuottaja, puvun suunnittelija ja monet muut olivat naisia ja suurin myytti tai jopa elokuva valhe oli se, että me kykenisi tekemään yhteistyötä, mutta toisin kävi. Havaitsin, että naisten on taisteltava, jotta saa äänensä kuuluviin. Me halusimme Britin parlamentitalossa myöskin kuvata elokuvan pätkiä ja meille sanottiin, että koskaan ei ole elokuvia saanut kuvata, edes Mission Impossible mahdoton tehtävä saanut kuvata brittihallitu parlamenttitiloissa. Ja loppujen lopuksi parlamentti hyväksyi pyyttömme, mutta kaipasi enemmän infoa ja sanoimme, että me haluamme 200 näyttelijää, ajoneuvoja, ja vaikka ja mitä parlamentin alueelle ja loppujen lopuksi he hyväksyivät sen. Ja sitten vielä elokuvaryhmä oli lähes kauttaan naisia. Me tiedämme, että aikanaan osattiin osoittaa, että muutokset, muutokset ovat mahdollisia. Nyt liberalismi on uhan alla, mutta me tiedämme, että nopeasti muutokset voivat tapahtua. Ja muistan, että vuonna 2017 maailmanlaajuiset naismarssit alkoivat. Me Too ja Times Up liikkeet li- liittävät naiset yhteensä kautta alojen. Nyt meidän täytyy toimia osallistavasti ja tulkita feminismi ilman rajoja. Kaikilla naisilla pitäisi olla yhtäläiset mahdollisuudet kuin miehille ja meidän täytyy tehdä miesten kanssa yhteistyötä ja minä me voimme yhdessä taistella tätä aliedustuksellisuutta vastaan. Minä ohjaajan ominaisuudessa olen valmis taistelemaan tämän puolesta viimeisen hengenveton asti. Ja kuten kollega Albright totesi, me voimme saavuttaa tämän tuloksen, mutta emme vaikenemalla. Ja sanoisin jopa, että me onnistumme siinä, mikäli teemme yhteistyötä ja pidämme itsestämme ääntä. Ja tämä ääntä piteen pitäminen, niin siihen liittyen siteeraisin Emelin Pankast, suffragetin liikkeen jäsen. Sinulla on kaksi lasta, hyvin nälkäistä, kaipaavat ruokaa. Toinen on maltillinen ja jaksaa odottaa, kunnes äiti antaa ruokaa. Toinen taas on malttamaton, itkee, jatkuvasti huutaa ja potkii ja tekee kaikkien läsnäolijoiden olon epämukavaksi, kunnes ruokaa löytyy. Mutta me tiedämme, että kuka ensimmäisenä saa huolenpitoa. Näin politiikka on aikanaan toiminut täytyy aina vain olla kyynärpäitä levittämässä ja täytyy aina pitää itsestään ääntä enemmän kuin kukaan muu. Joten nyt toteaisin teille kaikille, pitäkää itsestänne ääntä enemmän kuin kukaan muu. Kiitoksia. Sara Oikein paljon kiitoksia Sara vierailustasi. Kiitokset myöskin tekemästäsi työstä, sillä työsi kautta olet osoittanut, että naisohjaajat voivat olla yhtä hyviä kuin miesohjaajat. Kaikkea onnea ja menestystä jatkotöitäsi silmällä pitäen. haluaisin tervehtiä myöskin äitiäsi, joka on täällä läsnä. Seuraavaksi puheenvuoro siirtyy laulajalle. Mad Woman Festival perustajalle Pilar Juradolle. Olkaa hyvä. Buenos días a todos. Hyvää huomenta teille kaikille. Haluan kiittää naisten oikeuksien valiokuntaa, eh, Blinkevichiutea ja myöskin Euroopan komission, eh, komission jäsentä johdovaa, samoin kuin kollegaani Gavronia siitä, että voin olla tällaisena erityisenä aamuna täällä – Haluaisin lyhyesti kertoa sitä, mikä on Mad Women Fest, koska se on jotakin hyvin erikoista. Kaiken maailman naiset ovat sanoneet, että nyt riittää, nyt riittää syrjintä, alistaminen, väkivalta, joka kohdistuu naisiin. Tämä kampanja on sama kuin Me Too, mutta eh, Espanjassa tämä on koottu yhteen Mad Women Festiksi. Se on enemmän kuin festivaali. Kysymys on ajatuksesta, joka on jotakin sellaista, uneksi siitä, että pyrkii muuttamaan maailmaa. Tämä uni, tämä unelma, se johtuu siitä, että on perustavanlaatuista, että, että naiset, jotka ovat erilaisia taiteessa, pääsevät esille, koska naisessa maailmassa on mallia siitä asiat, että välttämättä toimii niin hyvin kuin haluaisin toimia, niin että naiset edelleenkin ovat järjestelmän ulkopuolella. Ja on tärkeää tehdä se, että, ja nähdä se, että naiset ovat loistavia, että pystyvät uneksimaan toisenlaista maailmasta, he pystyvät luomaan toisenlaisen maailmankaikkeuden, koska ovat luovia. Ja he ajattelevat sitä, että pyritään avaamaan ihmisyhteiskunnan silmät, antamaan lisää sysäyksiä sille, että voitaisiin olla suuria ja me haluamme tällaista suuruutta, haluamme että maailmaa, jossa on tätä suuruutta, ja tämä upeat naiset, jotka ovat eh, taiteessa, jotka ovat taiteilijoita, me haluamme osoittaa maailmalle, että voi olla toisenlaista, että asioita voidaan tehdä eri tavalla ja ennen kaikkea, että me voimme tarttua aiheisiin niin, että kun me taistelemme, niin siinä on olemassa suuntaa. Ja tämä kaikki, tämä kaikilla pyritään, tätä kaikkea pyritään käsittämään Women Festissä, mutta on hyvin selvää, että tänään me ole pelkästään edustamassa kaikkia näitä taiteilijoita, jotka ovat luottaneet minuun tässä hankkeessa, vaan on myöskin mukana miehiä, jotka taiteen alueella uskovat tasa-arvoon ja uskovat siihen, että voisi olla toisenlainen maailma. Ja kaikki nämä ihmiset, miehet ja naiset ovat eh, pyrkineet antaa tämän nimen ja puhuvat Mad, käyttävät nimitystä myös Mad women. Mad woman on siis nainen, joka pystyy näkemään toisen horisontin, pystyy toimimaan eri tavalla. Ja tämä on jotakin, mikä on johtanut tähän upeaan Mad womaniin. Haluaisin myöskin kertoa teille, että ainoa tapa, jolla voidaan pyrkiä saamaan mukaan naisia osoittamaan pitää osata tämä Mind Women Fest. set. toistuvasti olemme pyrkineet tekemään jotakin sellaista, että jokainen tämä taiteen esitys, tämä tapahtuma tavalla tai toisella on sitä, että annetaan naisille ääni, jota heillä ei ole, annetaan ääni, joka liittyy kaikkiin näihin sosiaalisiin tekijöihin, joihin pitäisi puuttua. On helppoa silloin kun ihmiset ottavat niin vastaansa sydämeensä, silloin on paljon helpompaa ymmärtää, mitä toinen, ihmisen, toinen ihminen tuntee, on paljon empatiaa ja mitä voi myöskin osoittaa toiselle. Ja tämä maailma, tämä maailma, jossa on paljon teknologiaa, tämä maailma, jossa näyttää siltä, että meillä olisi mahdollisuus päästä käyttämään kaikkea. Kaikki olisi ulottuvamme. Tämä on sellainen maailma, jossa me itse asiassa rajoittamme eh, toimintamme siksi, että tämä teknologia pyrkii tekemään tekee niitä samoja syntejä, tuntuu samoihin syntejä kuin on yhteiskuntaan sotunut satojen vuosien ajan. Ja täytyy toimia toisella tavalla ja tästä lähtien monet henkilöt ovat tunteneet, että me olemme antamassa heille mahdollisuuksia. Ei siinä, että he eivät kaikki nämä ongelmat, jotka liittyvät tämän alistumiseen väkivaltaan, joka on sukupuolen perustava ja kaikki näihin kysymyksiin kommunuksen. Minä kun puhun näiden naisten kanssa, ja he ovat kertoneet minulle suurista ongelmista, joita heillä on tehdä työtään siksi, että on aina tällaista sortoa, jota miehet harjoittavat heitä kohtaan, joten tällä tavalla me pyrimme tekemään sen, että olemme osa me itse olemme myöskin näitä toisia. Me olemme, olemme osa näitä toisia, näitä, joille tämä tapahtuu. Mm, tätä toista elämää tavallaan, joka on, tapahtuu silloin, kun ollaan tässä salissa, että tätä kertoo on ensimmäinen teokseni, joka oli ensimmäinen naisen kirjoittama opera, joka esitettiin Teatro Realissa – ja piti odottaa vuoteen 2011, että naisen tekemä opera esitetään teattorealissa. Tämä maailma, tässä maailmassa tapahtuu asioita, tässä sulkeutuu, avataan ovia, mutta monet naiset maailmassa ovat päättäneet sanoa tänään, että tänään on päivä, jolloin alkaa elämämme loppuaika, ja nyt meidän on tärkeää naisina sitoutua tähän. Haluaisin myöskin äh, muistaa kaikista naisista, jotka pyrkivät muuttamaan maailmaa, pyrkivät saman äh, tasavertaisia oikeuksia taistelleet vapauden ja demokratian puolesta, ovat maksaneet usein hyvin korkean hinnan siitä. Kysyn, puhuneet salaisuuden puolesta jotakin täysin äh, normaalia. Haluaisin myös muistuttaa kaikkia niitä naisista, niistä naisista, jo, erästä, jotka ovat minulle hyvin erityisiä, Pilar Bonimanie, joka kuoli puolustaessaan vapautta ja demokratiaa Espanjassa diktatuurin aikana. Hän oli vastarinnassa ja hän teki paljon demokratian hyväksi, vapauden hyväksi. Hänen nimestään ei puhuta paljon. Hän oli minun isoäitini. Haluaisin muistuttaa tästä historiallisesta muisteta koskaan. Tärkeää, että maailmassa emme toista samoja virheitä kuin menneisyydessä on tehty. Ja haluaisin myöskin sanoa, että tämä Women Fest ei pyrki olemaan, pyrki olemaan pelkästään festivaali, joka edistetään Espanjassa. Se on festivaali, joka haluaa olla eurooppalainen, koska uskon, että tämä liike, joka tapahtuu Euroopassa, on saanut kaikkea, liikkeelle kaikkialla. Espanjan feminista Mitry asettamaan, että, että YK on ottanut tämän myöskin yhden kestävän kehityksen tavoitteeksi vuonna 2030 mennessä. Ja nyt minä olen täällä teidän kanssanne ja haluan myöskin olla osa, haluan myöskin olla osa Eurooppaa. Ja tämä kuuluu Eurooppaan. Eurooppaan kuuluu myöskin taide ja tämä se on suuret merkit, jotka osoittavat sitä voidaan voimistaa naisia voidaan voimistaa nimenomaan taiteen kautta tässä upeassa Euroopassa. Haluaisin sanoa myöskin, että haluaisin tänä vuonna Mad Women Fest, haluan antaa palkinnon kahdelle henkilölle, jotka ovat täällä Naisten puheenjohtajalle, Rova Binkevitsuutelle ja Vera Jourovalle he saavat erityiset Mad Women Award-palkinnon tänä vuonna 2018 siitä työstä, jota he tekevät naisten hyväksi, mikä on erittäin tärkeää ja, ja on olemassa erityisiä asioita, esimerkiksi tällaisen tilaisuuden jälkeen ovat naisia, jotka toki osoittavat sen, että tunnustavat sen, että poliittisella tasolla voidaan myöskin toimia, että myöskin koko yhteiskunnassa on tärkeää toimia – tänä vuonna. Olemme Berliinissä ja joka vuosi pyrkim, pyrimme eh, jäsenvaltioissa myöskin niin, eri maissa niin, että voimme osata, että Eurooppa on paikka, jossa on vapautta, jossa on monimuotoisuutta, jossa miehet ja naiset jo taistelevat, koska tämä vanha maailma etenee se tulee voimaan <clears throat> viitekohta sille, mitä tulevaisuus on. Haluaisin sanoa monia muita asioita, mutta aikaa ei ole kovinkaan paljon. On monia henkilöitä, jotka ovat pyytäneet, että lopuksi tekisin se, mitä parhaiten teen, että käyttäisin ääntä, niin en tiedä, voiko täällä laulaa. Tulen käyttämään jota tekemätäkin tässä tilaisuudessa. Ja nyt on käynyt, nyt on käynnissä juhlavuosi, Rossin juhlavuosi, tämä on. Ja hän identifioi voimakkaita naisia osoittavasti, sitä, että maailma voi olla jotakin mutta uskon, että tämä maailma kuuluu meille kaikille. No niin, pieni oopperan hetki. Haluan käyttää ääntäni kiittääkseni kaikista siitä, mitä te teette meidän hyväksemme. On syntynyt aloitte ja teidän täytyy tehdä lakia, jolla maailmaa muutetaan. lo lo vincirò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 širdies e, dėkoju, ponia Kurado. Iš tikrųjų, jūs dar... Oikein paljon kiitoksia sydämeni pohjista. Haluan kiittää sinua. Osoitit kykyysi, lahjakkuutesi ja tämän voiman, joka naisilla on. Taiteen voimalla voimme yhdistää voimamme ja yhtäläiset mahdollisuudet on mahdollista saavuttaa. Oikein paljon kiitoksia. Kaikkea hyvää festivaaleja silmällä pitäen toivottavasti. Ne kulkevat maasta toiseen kautta maailman ja levittävät tätä sanomaa. Oikein paljon kiitoksia. Hyvät kollegat, haluan kiittää kaikkia alustajia, arvoisa komission jäsen hyvä elokuvan ohjaaja ja laulaja. Tämä avaussessio päättyy tähän. Nyt siirrymme paneelikeskusteluosioon ja minulla on ilo antaa puheenjohtajan nuija paneelistien, paneelien vetäjille ja pyytäisinkin parlamentin jäsentä Liliana Rodriguez ja Portugalista tänne eteen. Hän tulee juontamaan ensimmäistä paneelia. Sitten Gülsün Bilgehän, Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen jäsen. Tervetuloa. Ja Mikaela Soitrova, Euroopan parlamentin jäsen. Tervetuloa. Meillä on kolme paneelia tänään esityslistalla. Käsittelemme yhtäältä Naiset muovaavat mediakenttää aiheetta, naiset voi, voimaanotetaan naisia ja tyttöjä digitaalisen osallisuuden kautta sekä naisliikkeet, jotka noustavat päätään. Ja nyt lyhykäinen tauko, jotta tiimit saadaan vaihdettua. Bom dia. Bonjour. We will begin the first panel. Aloitamme ensimmäisen paneelin. Tässä paneelissa meillä on kunnia saada mukaan Gulsun Bilkehan. en tiedä sanonko, äänen, äh, sanonko hänen nimensä oikein. Hän on Euroopan neuvoston parlamentaarisen yle, yle, yleiskokouksen jäsen. Sitten Mikaela Soidrova, Euroopan parlamentin jäsen ja esittelijä, joka mietinnössään käsittelee media-alan äh, sukupuolten välistä tasa-arvoa. Sitten äidinkielelläni. Tasa-arvoinen yhteiskunta on yksi modernin demokraattisen yhteiskunnan tavoitteista. Näin ollen medioilla on hyvin tärkeä, ainutlaatuinen rooli jotta saamme sellaisen yhteiskunnan, jossa miehet ja naiset voivat nauttia yhtäläisistä oikeuksista. He voivat vahvistaa ja nopeuttaa uudistuksia tai he voivat toimia tämän prosessin esteinä. Edelleen naiset kärsivät stereotypioista naisten rooliin liittyen – se, miten miehet ja naiset kuvataan mediassa, on edelleenkin miesten määrittämä hyvin pitkälti. Naisten aliedustus mediassa sekä johtoasemissa ja ennen kaikkea kommentaattoreina monenmoisia tapahtumia kommentoimassa on vielä vähäistä. Simone de Beauvoir totesi, että mediamaailmassa – me ymmärrämme sen, että tämä maailma on aina kuulunut miehille. Meidän täytyy oppia analysoimaan sisältöä myös sukupuolittuneen näkökulman kautta, jotta voimme saada parempaa tasapainoa aikaan. Ja tähän me tarvitsemme positiivista syrjintää. Jos me todella haluamme puuttua eriarvoisuuteen, jota meillä edelleenkin on myös huipputasolla olemassa, niin näin on toimittava. Meidän on vahvistettava myös säätelyjärjestelmää, lainsäädäntöä sekä Euroopan että kansallisella tasolla. On käytettävä aivan erityisiä kriteereitä esimerkiksi eh, ammatilliseen uraan liittyen sekä myös median käsittelytapaan liittyen. Tarvitaan myös mahdollisesti sanktioita, rangaistuksia. Sukupuolipolitiikassa tarvitaan myös perehtymistä koulutuspolitiikkaan. Täytyy toimia niin, että yksityiselämän ja työelämän välinen tasapaino on mahdollinen ja mediassa on torjuttava sukupuolista häirintää. Meidän on myös edistettävä medialukutaitoa eri koulutuksen tasoilla. Uskon vankasti, että media voi merkittävällä tavalla auttaa muuttamaan asenteita ja suhtautumista yhteiskunnissamme. Uskon myös, että Euroopan parlamentti voi olla tärkeässä roolissa tässä työssä. Haluaisin nyt kertoa hieman teknisistä yksityiskohdista tähän kokoukseen liittyen. Haluamme saada interaktiivisuutta, vuorovaikutteisuutta tähän tilaisuuteemme. Ensinnäkin voitte mainita Twitterissä tämän tapahtuman käyttämällä Twitter-tunnusta IVD 2018. Toiseksi me käytämme välinettä nimeltään Slido. Slido, eikö niin? Slido vai Slido? No Slido. Ja se mahdollistaa sen, että osallistujat voivat osallistua Gallup-tutkimuksiin, kyselyihin, Osaan osallistuvat myös panelistit ja myös vastaavat, jos aika sen sallii. Jos teillä on älypuhelin, tabletti tai kannettava tietokone, niin voitte kirjautua slaidon sivulle ja kirjautua sinne ähm, tällä koodilla IVD 2018. Sitten annan teille muutaman sekunnin aikaa, jotta löydätte tämän sovelluksen. Yrittäkääpäs nyt käyttää sitä sovellusta. okay. Uh, this, this tool allows the... Tämän välineen avulla osallistujat voivat vastata kyselyihin tämän päivän aiheista. Jokaisen paneelin alussa aktivoimme tutkimuksen, kyselyn, jota voitte sitten käyttää ja vastata näihin kysymyksiin. Paneelin lopuksi moderaattori kertoo, mitä vastauksia olemme saaneet. Nyt testaamme kahta käytännön kyselyä. Uh, the first answer is... Ensimmäinen kyse, kysymys on, mistä maasta tulette? Tämä on avoin kysymys. Voitte nyt kirjoittaa vastauksenne. Tähän on muutama sekunti aikaa. As you may see, the results, uh, the results uh, have appeared. Nyt näemme tulokset tällaisena sanapilvenä. Aika monesta maista osallistujia meillä täällä on. Toinen kysymys. Mitä organisaatiota tai instituutiota edustatte täällä tänään? Teillä on siellä monivalintakysymyksiä, voitte valita sieltä oikean vaihtoehdon, joka teihin sopii. uh, most of us are from European Parliament. Enemmistö on Euroopan parlamentista. Sehän on vain luonnollista. Nyt näemme tulokset tässä kuvassa. Tämän välineen kautta myös osallistujat voivat esittää panelistille kysymyksiä. Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien edustajilla on mahdollisuus kysyä kättä nostamalla ja täyttämällä myös puhujakortti. Niitä on käytössäni täällä salissa. Ne, jotka seuraavat tätä tapahtumaa verkossa, eivät voi osallistua keskusteluun suoraan, mutta voivat antaa kyllä panoksensa tähän keskusteluun. Voitte klikata äh, peukutussymbolia, joka näkyy tässä kuvan sivussa. Kaikista yleisimmin esitettyihin kysymyksiin saamme sitten panelistia vastaukset, jos aikaisen vain mahdollistaa. Nyt näette kaksi yksinkertaista kysymystä mm, kuvassa. Eli miten naisia pitäisi kuvata mediassa? Miten teidän mielestänne voimme lisätä naisten osallistumista uudessa teknologiassa, uuden teknologian alalla? I do hope You will enjoy using this tool for... Toivottavasti tätä välinettä on mukava käyttää. For the first panel, we will have to... Ensimmäisessä paneelissa meillä on kaksi kyselyä. Jos haluatte osallistua, tehkää niin ja tulokset kuulette sitten paneelin lopuksi. Ensimmäinen kysymys. Mikä on ollut mediassa äh, vuonna 2015 olleiden juttujen naisten prosenttiosuus? Monivalintakysymys 13 prosenttia, 37 prosenttia vai 65 prosenttia? Second, second, uh, second poll. Toinen kysymys. Mikä mielestänne oli äh, naispuolisten rooli, henkilöiden osuus, nai, naisroolien osuus äh, Yhdys, valtojen elokuva tilastoissa vuonna 2016, silloin kun naisilla oli päällä jotakin paljastavaa, 10,9 prosenttia, 25,9 vai 50,7 prosenttia. Jos nettiyleisöllä on kysymyksiä Rouva Bilkehanille, niin voitte käyttää Slaidon sivuja Taikka voitte äänestää myös suosikkikysymystänne ja Vilkihan vastaa sitten äh, suosituimpaan kysymykseen. Nyt antaisin puheenvuoron Gursun Bilkehanille. Pahoittelen ääntämystä, nimen on aika vaikea ääntää. Hän on Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen jäsen. Teillä on seitsemän minuuttia puheaika, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Euh, chers collègues parlement... Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat, parlamentaarisen yleiskokouksen nimissä täytyy todeta, että minulla on kunnia ja ilo olla tänään keskuudessanne. 8. maaliskuuta on tärkeä päivä naisille. Olen tyytyväinen havaitessani, että näin hieno ääni tästä salista jo kohosi. Rouva Corrado toimi meidän äänenämme tänään. Haluan kiittää häntä ja onnitella häntä. Hyvät kollegat, Jokainen kahdeksas päivä maaliskuuta on sellainen, että ajattelen jälleen kerran, että on kulunut jälleen yksi vuosi, kun miesten ja naisten välinen tasa-arvo on tavoitteenamme. Emme ole päässeet vielä tavoitteeseen. Nyt aiheenamme on naiset media muotoilemassa. Spontaanisti tästä herää kysymyksiä. Todellako naiset muotoilevat mediaa vai onko pikemminkin niin, että media muotoilee naisia? Nämä kysymykset ovat sellaisia, että ikävä kyllä me kyllä tiedämme jo vastaukset etukäteen kaikissa Euroopan neuvoston jäsenvaltioissa 47 maassa. Naiset ovat selvästi aliedustettuina kaiken tyyppisissä medioissa aivan erityisesti kun kyse on vastuullisista tehtävistä ja päätöksentekotasosta. Lasikatto estää naisten etenemistä kaikilla talouden aloilla. Se estää myös tällä alalla naisten etenemistä. Naiset toki ovat kyllä mukana tälläkin alalla sota-alueilla ja humanitaarisissa kriiseissä. Tiedän, mistä puhun, sillä minä olen naisjournalistin äiti ja minun tyttäreni on tällä hetkellä Syyriassa. Minä olen huolissani hänestä äidin roolissa, mutta samanaikaisesti olen myös ylpeä hänestä, koska hän on rohkea naisjournalisti, joka rakastaa työtään ja kaikista riskeistäkin huolimatta hän toimii journalistina. On myös muita naisjournalisteja muilla aloilla, esimerkiksi tutkivan journalismin alalla. Joskus he vaarantavat oman henkensä. Tämänhän me näimme esimerkiksi Daphne Caruana Kalisian murhan yhteydessä Maltassa. Tästä tapauksesta täytyy todella saada selkeys. Naiset, jotka työskentelevät media-alalla, eivät voi välttää sitä e- epäoikeudenmukaista realiteettia, joka vallitsee palkkakysymyksissä. Samasta työstä he saavat vähemmän palkkaa kuin mieskollegansa. Gary Crazy päätoimittaja BBCssä, on hiljan puhunut, käsitellyt tätä kysymystä. Hän on ollut 30 vuotta BBCn eh, palkkalistoilla ja nyt hän on eronnut tuomitakseen tämän salailevan palkkakulttuurin, joka on myös laitonta eh, brittitelevisiossa. Tämän teon ansiosta naiset ovat todella päässeet etusivuille huomion kohteeksi. Euroopan neuvoston parlamentaarisen eh, yleiskokouksen kollegan mietinnön ansiosta naisjournalistit eh, on todettua havaitsevat 16 prosenttia vähemmän kuin vastaavaa työtä tekevät miehet ja jopa 24 prosenttia on ero Belgiassa. On vain 30 naisjournalistia 30 prosenttia naisjournalisteja, yleensä prosenttiosuus on 40. Naiset luopuvat tästä ammatista taikka eivät edes ryhdy tähän ammattiin sen takia, että työ on niin epävarmaa. Naisia myös palkataan harvemmin täysiaikaisesti. Suuri osa naisista on freelancer-toimittajia, keikkatyöläisiä. Naisten urat ovat myös usein lyhyempiä kuin miesten. Naiset, joilla on lapsia, joutuvat sellaisen tilanteeseen, että heillä on perhevelvollisuuksia ja journalistinen työ on sitten vaikea yhdistää. Työpäivä ei välttämättä pääty silloin, kun toimitus, toimituksen ovet sulkeutuvat, vaan työ jatkuu vielä sitten digitaalisesti kotona. Naisjournalistit kärsivät aivan erityisesti kyberhäirinnästä. Myös miehet kärsivät tästä, mutta naisille ennen kaikkea, ennen kaikkea alle kolmikymppisille naisille tämä häirintä on nimenomaan naisvihamielistä. Sitten kun ajatellaan seksististä väkivaltaa työpaikoilla, neljäsosa medialan naisista on kokenut fyysistä väkivaltaa, puolet naisista on kokenut seksuaalista häirintää ja kolme neljäsosaa naisista uhkauksia, pelotteluja tai väärinkäytöksiä. Naisten aliedustuksesta johtuen media-alalla on väistämätöntä, että myös sisältö heijastelee tätä eriarvoisuutta. Vielä huolestuttavampaa on se, että levitetään ennakkoluuleja ja stereotyyppejä yhteiskunnissamme median kautta. Media vain toistaa näitä ja juurruttaa niitä vielä syvemmälle naiset ovat vähemmän näkyviä kuin miehet. Silloin kun naiset näkyvät, niin he ovat perinteisissä rooleissa. Heitä arvostetaan esimerkiksi kauneuden takia, hellyyden, lempeyden takia. Ja he ovat anteeksi antavaisia. He antavat anteeksi jopa väkivallan. Onhan naisilla toki muitakin ominaispiirteitä. Istanbulin yleissopimus, joka myös mainittiin, on maailman kattavin laillinen väline, jonka olemme valmistelleet, ja Euroopan parlamentti on myös allekirjoittanut hiljan tämän yleissopimuksen. Yleissopimuksen tarkoitus on taistella naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Se sisältää aivan erityisiä määräyksiä medioiden roolista. Yleissopimuksen liittymällä osapuolet sitoutuvat rohkaisemaan yksityistä alaa, informaatio- ja viestintäalaa ja media-alaa niin, että kunnioitetaan ilmaisunvapautta ja riippumattomuutta osallistua politiikan täytäntöönpanoon ja suunnitteluun sekä laaditaan myös itsesäätelysääntöjä no, ja normeja, jotta voidaan välttää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja vahvistaa heidän arvokkuutensa kunnioittamista. Minä olen samanaikaisesti myös parlamentaarikko Turkissa. Journalistin ammatti maassamme on hyvin vaikea. Täytyy tässä yhteydessä kuitenkin mainita Duanin ryhmä, jossa johdossa on neljä naista. He ovat hyvin aktiivisia ja he ovat toteuttaneet jo vuosikausia kampanjaa, jolla taistellaan väkivaltaa vastaan mediassa niin, että suuri yleisö saisi tietoa. He ovat vedonneet myös väkivallan uhrien puolesta ja tämä on auttanut paljon siinä, että ihmiset ymmärtävät tätä ongelmaa paremmin. Haluaisin mainita myös Islannin mallina sellaisesta maasta, joka on yksi kaikista tasa-arvoisimmista. Mediassa vuonna 2016 siellä järjestettiin naisten päivä, jolla haluttiin korjata naisten aliedustus. Tämä oli symbolinen yhden päivän kampanja. Islannin radio ja televisio haastattelee yleisesti 38 prosenttia naisia. Keskiarvo maailmanlaajuisesti on 25 prosenttia ja 62 prosenttia haastatteluista on miesiä. 2016 yhden päivän aikana tämä prosenttiosuus käännettiin päinvastoin ja tämä olisi esimerkki, jota voitaisiin noudattaa myös muissa maissa. Kun ajatellaan verkkomedioita, se on taas uusi rintama, kun taistelemme sukupuolten tasa-arvon äh, puolesta. Sielläkin seksistinen tai vihapuhe on yleistä naisia vastaan ja naispoliitikot ovat tälle erityisen altistuneita. Tämä väline sisältää seksuaalista tai väkivaltaista viestintää. Yhteiskuntien mm, ennakkoluulet moninkertaistuvat, mukaan luettuna seksismi tässä välineessä. Meidän on muutettava suuntaa, on investoitava tyttöjen koulutukseen tieteiden alalla sekä tietotekniikan alalla. On vältettävä sitä, että digitaalinen kuilu miesten ja naisten välillä syntyy ja näin sitten estettäisiin tasa-arvomahdollisuuksia jatkossa. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvät ystävät, ei ole olemassa yhtä ja ainoaa reseptiä, jolla voitaisiin poistaa e- eriarvoisuus ja saataisiin tasa-arvo aikaan. Tarvitsemme monia välineitä. Ne on voitu identifioida hyvin selkeästi päätöslauselmissa, mietinnöissä, suosituksissa, unionin toimielimissä ja Euroopan neuvoston elimissä sekä myös lainsäädännössä kansallisesti ja kansainvälisesti. Näitä sääntöjä on nyt vain noudatettava Kotimaani Turkki oli ensimmäisenä allekirjoittamassa Istanbulin yleissopimusta, mutta kun katsomme tuloksia, niin allekirjoittaminen ratifiointi ei riitä, täytyy myös toteuttaa tätä lakia. Naisten ja miesten tasa-arvo on tavoitteenamme, siihen me pyrimme. Mediat ovat aivan välttämätön liittolainen, jotta pääsemme tähän tavoitteeseen. Kenties näette The Post elokuvan, joka kertoo tarinaa Washington Postin äh, tilanteesta. Naiset, jotka eivät olleet edes ammattilaisia, äh, tekivät työtään kaikista poliittisista paineista huolimatta. Tämä on hyvä esimerkki, jota voisimme noudattaa. Kiitos. Thank you, madam. Um, Kiitos rouva Vilkehän tästä puheenvuorosta. Nyt meillä on aika keskustelulle 20 minuuttia. Olemme hieman aikataulustamme myöhässä. Unkarista. is Marta Matrai from the National Assembly. Kansalliskokouksen edustaja Marta Matrai. Olkaa hyvä. Tisztelt elnök puheenjohtaja, hyvät osanottajat. Pidän erittäin tärkeänä sitä, että puhumme median maailmasta. Nimittäin kehityspsykologian asiantuntijat oikein perustellusti pelkäävät sitä, että mediat vaarantavat lasten henkisen ja e, psyykkisen kehityksen. Radio, televisio, lehdet, uutiset, ilm, tulistajien lukumäärä – vaikuttavat ihmisiin ja tämä vaikutus on eri ihmisten tapauksessa erilainen. Internetin myötä on tapahtunut täysi muutos yhteiskunnassa. Kaikkein haavoittuvassa asemassa ovat ne henkilöt, jotka ovat alaikäisiä. Tut- tutkimusta on käynyt ilmi se, että sosiaalisen median liikakäyttö voi johtaa erilaisten henkisten sairauksien kehittymiseen. 2015 vuodesta lähtien on Unkarissa ollut lasten digitaalisen suojelun strategia, joka korot, painottaa sitä, että on toteutettava tiettyjä toimenpiteitä lasten digitaalisen suojelun hyväksi. Unkarin viranomainen, joka vastaa mediasta ja tiedottamisesta, jolla on naisjohtaja, on myöskin tehnyt selvityksen siitä, miten naiset ovat mukana e, tiedotusvälineissä. Ja siellä on todettu, että Unkarin tiedotusvälineissä on olemassa stereotypioita erityisesti ja jopa vähemmän kuin se naista tai miestä heijastava kuva, joka todella, todella tavalla osoittaa, mikä on todellisuus yhteiskunnassa. Valitettavasti Euroopan kautta on alhaisempi kuin 24 prosenttia, mikä Unkarissa on naisten osallistuminen eh, median toimintaan. Naiset pystyvät siihen, että he voivat kehittää mediaa myönteisellä tavalla. He ovat niitä, jotka pystyvät kiinnittämään huomion sille, että on voimakkaampia yhteisöjä ja voimakkaita perheitä, koska vain voimakkaiden perheiden perustalle voidaan luoda voimakkaita sukupolvia. On tärkeää taata henkinen ja aineellinen turvallisuus. Tätä me naiset pystymme välittämään median kauttakin silloin, kun asumme sellaisessa maassa, jossa hallitus pitää perheä, perhettä tärkeänä perheen puitteissa kasvatusta ja myöskin lapsia tukeva perhepolitiikka, vakaa talous, niin että on myöskin asianmukainen sosiaalinen terveydenhuolto on voimakas, voimakas kirkon ja kansallisten yhteisöjä ja kulttuureita, jotka muokkaavat yhteisöjä. Tietysti Unkarissa tämä kaikki on toteutettavissa vain yhdessä miesten kanssa, koska miesten kanssa yhdessä luomme maailmaa. Kiitos. Uh, I, I'm just receiving some complaints. Uh, they are... Nyt kuulin hieman valituksia, eli pyydettiin, että puhujat puhuisivat hieman hitaammin, että tulkkauskin pysyy mukana. Nyt Kyproksesta Mariela Aristanden. Hän on ihmisoikeusvaliokunnasta, tasa-arvovaliokunnasta. Olkaa hyvä. Ευχαριστώ πολύ. Ο χώρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι κατεξοχήν Paljon kiitoksia. Media on kilpailukykyinen ala. Kulttuuri ja media ikään kuin pönkittävät miesten asemaa. Tämä vaikuttaa myöskin kaikkiin päätöksentekomekanismeihin. Mitä tulee tutkimus tuloksiin Kyproksen osalta niin ne ovat aika lailla surkeita. Vain 19 prosenttia mediaväestä ovat naisia. Somen puolella luku on vieläkin pienempi. Kyse on siis hyvin alhaisesta osallisedustuksellisuudesta. Mediakentällä vain 8 prosenttia toimijoista on naisia radiokentällä ja 30 prosenttia TVn puolella. Joten tilannetta on muutettava. Sillä jos ajatellaan poliittista ja taloudellista toimintaa, miten siitä raportoidaan, niin siitä oikeastaan vastaavat vain ainoastaan miehet. Uutisoinnissa keskitytään enemmänkin miesyleisöön, ainakin siltä se näyttää. Nyt meidän täytyy laajentaa lähestymistapaa, jotta todellisesta tasa-arvosta voidaan puhua joukkomedioissa. Ei esitetä viestejä vain ainoastaan niille, jotka niitä välittävät, vaan kat- keskitytään muihinkin asioihin. Tämä on erittäin tärkeä asia. Tämän lisäksi meidän täytyy hyväksyä hyviä toimia. Meidän täytyy kerätä dataa, jotka kertovat, miten uutisia viestetään, mitä välitetään ja ketkä sitä vie, välittävät. Tämä vaikuttaa suuressa määrin rooli, mieli, kuviin ja tähän kuiluun, joka on syntynyt miesten ja naisten edustuksellisuuden väliin. Me tarvitsemme todellista pyrkimystä tasa-arvon ja samapalkkaisuuden varmistamiseksi. Kiitoksia. Kiitos tästä puheenvuorosta. Nyt antaisin puheenvuoron Tanskan Rasmus. Nyt nimi on aika vaikea. En, etunimi oli helppo, Rasmus, mutta sukunimi on vähän vaikeampi. Til, øh, til parlamentet for at arrangere det her møde. Jeg tror, det er vigtigt, at vi lægger de... Minusta on hyvin tärkeää, että emme vain puhu asioista, että emme vain puhu tutkimuksista ja faktoista ja tiedoista, koska ne tietoja on paljon. Me tiedämme, mitä todellisuus on. Me tiedämme, että naiset ovat aliedustettuina kulttuurin ja median maailmassa. Me tarvitsemme enemmän kovaa toimintaa. Meidän on sanottava, että jos on julkista rahoitusta, pitää vaatia myöskin yhtäläisiä oikeuksia, yhtäläistä edustusta. On aivan järjetöntä, että me täällä istumme tänään, kuten todettiin, että, ja tiedämme, että 20 vuotta sitten 9 prosenttia elokuvista oli miesten tekemiä, ja niin on tänäänkin. Miten me muutamme tätä? Muutamme sitä vaatimalla kiintiöitä, siksi, että sillä tavoin saamme aikaan myönteisiä esimerkkejä niin, että 20, 20 vuoden kuluttua enää ei tarvita kiintiöitä. Ei pidä vain tutkia asioita, pitää ryhtyä toimimaan. Thank you so much for your contribution. Kiitos tästä puheenvuorosta. Olen täysin samaa mieltä kiintiöasiasta. No sitten Norjasta. share of Family and Culture Committee we have Tom Troehen. Kulttuurivaliokunnan edustaja, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Medialla on keskeinen rooli demokratioissamme. Yhteiskunnat ovat riippuvaisia journalistien kriittisestä katseesta. Ongelmana on siis se, että media on niin miesvaltainen. Me menet, Tämme juuri näitä, tätä kriittistä katsetta naisten toimesta. Tällainen ilmiö näkyy kansainvälisesti kaikissa mediataloissa. Noin 80 prosenttia johtajista on miehiä. Valtava äh, ero miesten ja naisten välillä. Jos miehet edelleenkin johtajat mediataloja, niin tämä painotus vain jatkuu. Tämä on tuotteiden ja palvelujen kannalta ongelma, koska tuotteet on suunnattu sekä naisille että miehille. Ja tämän lisäksi eh, tietty kompetenssi jää hyödyntämättä. Median kulutuksesta päätetään pitkälti algoritmien kautta ja paljon mahdollisia katselijoita, kuuntelijoita menetetään tämän takia. Mediabisneksessä tarvitaan naisjohtajia, jotka toimivat kilpailukykyisesti myös jatkossa. Ja seksuaalisen häirinnän vastaisen taistelun takia tulisi saada entistä enemmän naisia mukaan tälle alalle. Norjassa on tehty tutkimus media-alalla sukupuolisesta häirinnästä ja tulokset osoittavat selvästi, että nuoret naiset mediassa ovat niitä, jotka todennäköisemmin altistuvat seksuaaliselle häirinnälle. Tarvitaan johtajuutta, aktiivista rekrytointia johtoasemiin Tämä on tärkeää, jotta mediat ja uutistalot ovat turvallisia työpaikkoja molemmille sukupuolille. Äh, tietoisuus on katoava luonnonvara. Se kestää vain hetken, eli tiedotusta tarvitsee toteuttaa jatkuvasti. Thank you so much. Uh, now I will give... Kiitos. Nyt puheenvuoro menee Romaniaan. You, juristit. Uh, oui, thank you very much. Uh, je vous remercie. Je vais parler un peu en français. Kiitos. Puhun uh, ranskan kielellä ja kenties hieman romaniaksikin. Haluan tervehtiä kaikkia naisia, kaikkia vieraita tänään. Minä edustan Romaniaa. Olen tasa-arvoisten mahdollisuuksien valiokunnan puheenjohtaja Romania edustajahuoneesta. Tänään ei ole naisten päivä, vaan naisten oikeuksien päivä. Taistelu jatkuu, jotta voisimme kuroa umpeen tämän satojen eh, vuosien eh, kärsimyksen aiheuttaman kuilun. Eli juhlimme vain kerran vuodessa naisten oikeuksia. Muina päivinä ei juurikaan naisten oikeuksista puhuta. Puhe ei ole tärkeää, vaan toiminta, teot. Meidän tulisi toimia, jotta saamme kurotuksi umpeen kaiken sen, missä olemme hävinneet satojen vuosien aikana. Haluan, että myös oma äidinkieleni romania kuuluu tässä monikulttuurisessa keskustelussa. Kiitos. eurooppalaisessa ja kansallisessa kontekstissa on tiettyjä seikkoja, jotka on tärkeää muistaa. Romania pyrkii edistämään naisten osallistumista julkiseen elämään. Usein naiset saavat pienempää palkkaa kuin miehet usein heihin kohdistuu väkivaltaa ja väärinkäyttöä ja he eivät ole niin paljon edustettuina päätöksen teossa. Ikävä kyllä kliseitä ja stereotypioita on runsaasti maassamme. Hyvin usein ajatellaan niin, että naiset ovat koti rouvan roolissa ja miehet taas ovat sitten tuomassa palkkaa kotiin ja hoitamassa elantoa. Vilnan keräämien tilastotietojen mukaan naiset ovat heikommin edustettuina äh, medioissa. Usein naisia kuvataan pikemminkin julkiksena, ei niinkään asiantuntijoina. Tätä voidaan mitata esimerkiksi siltä pohjalta, miten naisia kuvaillaan, minkälaisissa, minkälaisissa tehtävissä he ovat esillä ja miten heitä puhutellaan. Romaniassa alle vi, äh, alle puolet haastatelluista naisista on naisia. Naisia, korkeassa asemassa olevia naisia on entistä vähemmän. sukupuoli ja kauma osoittaa, että miehiä on johtoasemissa enemmän kuin naisia. Me olemme toteuttaneet myös rahoitusohjelman, josta, johon saamme tukea myös Euroopasta, ja se pyrkii siihen, että naisilla olisi tärkeämpi rooli yhteiskunnassa. Ja tässä ajattelemme aivan erityisesti naisten asemaa mediassa ja miten nainen näyttäytyy yhteiskunnassa median kautta. Kyse on myös työmarkkinoista. Haluaisin vielä mainita joitakin toimia, joihin olemme ryhtyneet kansallisesti ja joissa käsitellään naisten roolia medioissa. 8. toukokuuta on tasa-arvoisten mahdollisuuksien teemapäivä. Tasa-arvovirasto on järjestänyt vuodesta 2016 lähtien tasa-arvoviikon. Silloin välitämme viestiä myös lapsille ja nuorille, olivat he tyttöjä tai poikia. 8. toukokuuta koululaiset ja opiskelijat osallistuvat Bukarestin 11 koulussa keskusteluihin. Siellä mukana on kirjailijoita, liikemiehiä, naisia kaikilta elämänaloilta. On myös järjestetty elokuvanäytöksiä, keskusteluja esimerkiksi naisiin kohdistuvasta väkivallasta. On järjestetty myös vuorovaikutteista teatteria ja myös kilpailu tasa-arvo kysymysten alalta. Tämä kaikki siis opiskelijoille ja koululaisille. Vuonna 2007 sama viranomainen, sama toimija, puheenjohtaja muistuttaa ajasta. Facebookissakin on järjestetty toimenpiteitä. Minä haluaisin päättää puheenvuoroni tähän ja toivottaa teille oikein hyvää päivää ja hyviä hankkeita tänä vuonna ja tulevina vuosina. Kiitos ja hyvää jatkoa kaikille. Okay. Thank you so much. Uh... Kiitos. Kymmenen minuuttia, millä voimme antaa puheaikaa, ikävä kyllä aikaa on vähän. No sitten teknologia Slido-kysymysten tuloksiin seuraavaksi. Yleisö on voinut osallistua näihin kyselyihin. Kiitos kaikille teille, jotka osallistuitte. Nyt luemme kahden ensimmäisen kysymyksen vastaukset. Vastaus ensimmäiseen kysymykseen. Siinähän oli kyse medioista ja naisten raportoimista jutuista mediassa vuonna 2015. Oikea vastaus on noin 37 prosenttia vuodesta 2005 lähtien. Vastaus toiseen kysymykseen. Kysymyshän oli, että kuinka paljon naisroolihenkilöitä on vuonna 2016 ollut Yhdysvaltain box office-elokuvissa silloin, kun he käyttivät seksuaalisesti paljastavaa pukeutumista. Oikea vastaus on 25,9 prosenttia. Tilanne, me emme ole vastanneet kovinkaan kovinkaan hyvin. Ei mennyt aivan oikein nämä vastaukset. Sitten Slido-välineen kautta esitetyistä kysymyksistä kaikista suosituin näyttää olevan, mitä voisimme tehdä, jotta voisimme auttaa naisia esiintymään myönteisessä valossa medioissa. Rova Birken Olkaa hyvä. Oui, en fait, euh, les électeurs. Niin. Katselijoissa ja kuuntelijoissa on sekä naisia että miehiä, eli kyse on kysynnästä ja tarjonnasta. Tarvitaan tiukempaa kannanottoa naisten taholta. Ensinnäkin ne naiset, kansalaiset, jotka lukevat lehtiä, katsovat televisiota, seuraavat medioita internetissä, heidän täytyy ottaa kantaa. Heidän täytyy korottaa äänensä. Ihan niin kuin se vauva, joka itkee ja toinen taas on vaiti. Taistelua on jatkettava. Tämähän on taistelu, joka on käynnissä monissa maissa. Kyse on samasta taistelusta. Kun minä olen Strasbourgissa Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa ja äh, valiokunnassa, jossa käsittelemme näitä kysymyksiä. Minä olen ollut siellä jo 15 vuoden ajan työssä mukana. Niin kuin tekin totean, että on saatu edistystä aikaan, mutta otetaan yksi askel eteenpäin ja kaksi taaksepäin. Niinhän se menee. On aika lohdutonta joskus havaita, että kaiken tekemämme työn jälkeen ja kaiken sen työn jälkeen, jota isoäitimme ovat tehneet kotimaissamme, aivan vilpittömästi joskus koen, että isoäidit olivat edistyksellisempiä kuin, kuin pikkutytöt tänä päivänä, kun katsotaan, miten elämäntapa on muuttunut, elämäntyyli on muuttunut, miten ajattelutapa on muuttunut, minkälaista vihaa koetaan toista kohtaan, olipa sitten sukupuoli mikä tahansa. No, joka tapauksessa naisparlamentaarikkojen on jatkettava tätä työtä. Me saamme kuitenkin tukea. Euroopan unioni, Euroopan neuvosto Strasbourgissa, kaikkialla jäsenvaltioissa tukea on ja olen iloinen havaitessani, että täällä vallitsee tasa-arvot Tämän päivän kokoukseen osallistuu sekä miehiä että naisia. Toki naisia on hieman enemmän, niin kuin yleensä aina näissä tilaisuuksissa, mutta meidän täytyy kaikkialla päästä eteenpäin, ei pelkästään media-alalla. Aivan kaikkialla, elokuva-alalla, taiteiden alalla, musiikissa. Me, me voimme ja me, meidän täytyy luottaa naisiin. Thank you so much, madam. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa hyvä ystäväni Mikaela. Kolme minuuttia. Johtopäätökset. Very short time. No, ei tässä ole hirveästi aikaa käytettävissä. No, oikein paljon kiitoksia. Eh, Haluaisin lopuksi kiittää vierailijoitamme ja myös teitä, jotka osallistuitte keskusteluun. Uskon, että meidän täytyy kiittää myös Rova Vilkehania hänen puheenvuorostaan. Euroopan neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat samassa rintamassa – meidän täytyy luottaa enemmän naisiin medioissa ja yhteiskunnissa yleisesti. Naisten täytyy saada äänensä kuuluviin, heidän täytyy olla näkyvämpiä medioissa. Kun kyse on yhtäläisistä mahdollisuuksista mediassa, niin minä olen tukeutunut omaan vakaumukseeni sen suhteen, että mediat ja yhteiskunnat ansaitsevat sen, että naiset ovat siellä paremmin edustettuina. Kollegat myös muista poliittisista ryhmistä ovat tehneet ehdotuksia, aivan niin kuin eilen Rouva Rodriguez antoi oman panoksensa tähän mietintöön, jota laadin, ja haluan kiittää heitä todella. Naiset ovat haavoittuvampia esimerkiksi työpaikalle, ja naisten oikeuksien valiokunnan mietintö näyttää esimerkkiä ja tarjoaa ratkaisuja. En lähde nyt toistamaan kaikkia tilastotietoja, mutta täytyy muistaa, että 68 prosenttia journalistisen tutkinnon suorittaneista on naisia. 20-30 prosenttia vain heistä on sitten työjohdollisissa tehtävissä, eli tämä ei ole tasapainossa. Palkkaero miesten ja naisten välillä media-alalla on 17 prosenttia. Tässä ei ole tasa-arvoa. Naisia siterataan asiantuntijoina ja kommentoijina paljon vähemmän. Noin 17 prosenttia on ero. Ei, tämä ei riitä. Naisten olosuhteet ovat usein vaikeammat kuin miesten. Naiset ovat edustettuina heikommin johtotehtävissä media-alalla kuin miehet. Täytyy ajatella sisältöjä, organisaatiota media-alalla. Usein kaikki tämä on epäedullista, kun naiset yrittävät sovittaa yhteen työelämää ja perheelämää. Meidän mietinnössämme emme ehdota uusia lainsäädäntöhankkeita, vaan haluamme, että toteutetaan sitä lainsäädäntöä ja niitä lakeja, joita meillä on jo käytössämme. Meillä on syrjinnän vastainen direktiivi, direktiivi työllisyydestä, direktiivi AV-alan määräyksistä ja sitten on uudempaakin lainsäädäntöä esimerkiksi työn ja perheelämän yhdistämisestä. Se on nyt keskustelussa täällä parlamentissa. Sitten on myös muita toimia. Voimme edistää ja tukea ammattikoulutusta. Voimme tukea ja vaatia sisäisiä sääntöjä. Jotkut tämä jo mainitsivatkin. Voidaan myös jakaa hyviä esimerkkejä, voimme toteuttaa kampanjoita. Esimerkiksi tämä Petit Cochon Sexist-kampanja, joka järjestettiin Tsekin tasavallassa seksistisiä mainoksia vastaan. Ja Sitten meillä on kokemuksia myös täältä Belgiasta. Expertalia-verkosto kokoaa naisasiantuntijat yhteen. Mediat tarvitsevat entistä enemmän naisia ja heidän vaikutustaan. On paljon rohkeita naisjournalisteja ja sitten kysymys siitä, miten voisimme tukea tätä, tämän alan työtä. Meillä on paljon tunnettuja, vahvoja naisia, niin kuin täälläkin näimme vieraittemme muodossa ja puheenvuoron käyttäjien muodossa. Meillä on nyt Turkin parlamentin edustaja paikalla. Haluaisin muistuttaa, että on naisjournalisteja, jotka tällä hetkellä ovat vangittuina Turkissa – nyt täytyy tarttua tähän mahdollisuuteen ja kehottaa Turkin viranomaisia vapauttamaan nämä naiset. Erityisesti Nas Isakin, joka on tuomittu elinikäiseen vankeuteen. Tiedän, että Turkin tilanne on hyvin vaikea, mutta meidän täytyy korottaa äänemme heidän vapauttamisensa puolesta. Me Voimme täällä vaihtaa kokemuksiamme, näkemyksiämme. Toivon, että tekemämme työ täällä saa myös jatkoa. Aivan niin kuin sanotte, hyvä kollega. Täällä Euroopan parlamentissa on lähestulkoon 40 prosenttia naisista Meillä on varapuhemiehiä, valiokuntien johdossa on naisia, eli tilanne on täällä erilainen kuin kansallisissa parlamenteissa ja muissa instituutioissa. Toivon, että jatkossa tilanne paranee ja kiitos teidän tarjoamastanne panoksesta ja yhteistyöstä. Thank you, I was very generous. Kiitos Mikaela. Olin hyvin avokätinen. Yli kuusi minuuttia sait puheaikaa. Haluan kiittää vielä kerran Birgihania, Mikaela ja luonnollisesti kaikkia teitä. Ennen kuin päätämme tämän paneelin, totean, että me taistelemme kaikki, kaikkien äh, syrjittyjen naisten puolesta ja he varmasti ymmärtävät tämän elen. Nyt annan puheenvuoron seuraavan paneelin eh, moderaattorille. Hän on Euroopan parlamentin jäsen. Agnieszka Kozlovska-Rajevic, olkaa hyvä. Madam Commissioner, honorable members of Europe. Arvoisa komissaari, hyvät kansalliset parlamentaarikot, hyvät europarlamentaarikot, toivotan teidät tervetulleeksi tähän toiseen paneeliin. Aiheena on naisten ja tyttöjen voimaannuttaminen digitaalisen osallisuuden kautta. Toivotan tervetulleeksi meidän vierailijamme Maria Gabrielin isäskun Bilbao Paradigan Euroopan parlamentista, parlamentista. Hän on myöskin toinen esittelijä suosituksiimme liittyen koskien EU-tavoitteita YK 62. istunnossa. Toivotan tervetulleeksi myöskin kaikki muut osallistujat. Me tulemme näkemään myöskin komission jäsenen Moraksen videotervehdyksen. Hän ilmoittaa myöskin kilpailun finalistien nimet. Aivan lyhyesti vielä muutaman sananen ihan omaa äidinkieltäni käyttäen. E, szanowni Państwo, e, sektor ICT należy do najszybciej rozwijających. Hyvät kollegat, TVT-ala kehittyy hyvin nopeasti. Se on hyvin palkattu kysyntää löytyy ja tulevan viiden vuoden aikana unionissa tulee olemaan 200 000 ITC-alan asiantuntijan vajetta. 30 prosenttia alan työntekijöistä ovat naisia, usein alipalkattuja ja vaatimattomissa tehtävissä. Ja me olemme havainneet, että Naiset käyttävät vähemmän nettipankkeja kuin miehet. Sähköistä kaupankäyntiä harjoittavat vähemmän, käyttävät myöskin vähemmän mobiiliverkkoa. Asioiden internetissä ja muissa nähtävissä aina sellainen asetelma, että naiset ovat ikään kuin tarjoilijan asemassa. Mutta TVT antaa meille mahdollisuuden lisäjouston aikaan saamiseksi. Enemmän joustavuutta työpaikoilla, enemmän mahdollisuuksia innovoiville naisille, enemmän mahdollisuuksia kitkeä eriarvoisuutta, tukea naisia, naisten työllistymistä, ei ainoastaan rikkaissa maissa ja alueilla, vaan myöskin köyhimmillä alueilla ja maaseudulla. Uusien taitojen oppiminen on yksi mahdollisuus tulevaisuutta silmällä pitäen. Jos puhutaan alan epätasa-arvosta, niin se maksaa meille vuosittain 7 miljardia euroa. TVT antaa naisille ja eu taloudelle hyviä mahdollisuuksia, mutta meidän on vain varmistettava, että naiset kykenevät käyttämään näitä olemassa olevia välineitä, joten vetoan jäsenvaltioihin ja unionin jäsenvaltioiden hallitusten suuntaan sanoen, että otettaisiin käyttöön pakollisia TVT-koulutusohjelmia jo heti varhaiskasvatuksen yhteydessä. Naisilla pitää olla yhtäläiset mahdollisuudet, kun he ovat valitsemassa tulevaa ammattiaan ja uraansa. Saan muistuttaa kaikkia siitä, että voimme käyttää slaidoa tämän paneelin yhteydessä ja että myöskin tähän Gallupiin ensimmäinen kysymys kuuluu, mitkä, tai mikä seuraavista jäsenvaltioista omaa eniten TVT-asiantuntijoita? Belgia, Viro, Ruotsi vai Bulgaria? Toinen kysymys kuuluu, kuinka moni TVT-alan vastavalmistuneista ovat naisia. 9 prosenttia, 17-29 vai 51 prosenttia. Meillä on yhtä lailla myöskin mahdollisuus valita kysymyksiä. Mikäli seuraatte tätä webin kautta ja teillä on kysymyksiä komission jäsen Maria Gabrielille, niin käyttäkää slaidoa hyväksi tai peukuttakaa suosikki kysymystä ja suosituinta kysymystä varten komission jäsen Gabriel tulee sitten esittämään oman vastauksensa. Komission jäsen vastaa digitaalisesta taloudesta ja yhteiskunnasta. Arvoisa komission jäsen, puheenvuoro siirtyy teille. Merci beaucoup, Madame Kozlowska-Raivich. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä Anjeska, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät kansallisten parlamenttien jäsenet, hyvät osallistujat. Sallinitte, että alkuun kiitän teitä siitä, että kutsuitte minut osallistumaan tähän naistenpäivän tilaisuuteen teidän kanssanne. Olen hyvin liikuttunut tänään. Yhdeksän kuukautta olen ollut nyt Euroopan komission jäsen, joka vastaa äh, tavallaan kysymyksistä ja minulla on ilo olla täällä. Voimme luottaa Euroopan parlamenttiin, jotta se puolustaa naisten oikeuksia. Euroopan parlamentin jäsenet eivät ole täällä pelkästään naisten päivän kunniaksi, vaan he ovat jo vuosikausia taistelleet, tunnen heidät vuosien takaa ja he sitkeästi ponnistelevat naisten puolesta, jotta saamme aiheen korkealle Euroopan esityslistalle. Haluan kiittää heitä siitä, vahvuudesta, jolla te tätä taistelua viette eteenpäin. No sitten menemme suoraan asian ytimeen. Muistuttaisin ekonomistin otsakosta kymmenen vuoden takaa, eli talouskasvu Intiassa ja Kiinassa äh, on naisten ansiosta. Vuosikymmenten aikana olemme saaneet PKT kasvatetuksi maailmanlaajuisesti äh, naisten ansiosta. Äh, tilanne on samankaltainen nyt kuin tuolloin parikymmentä vuotta sitten. Yhteiskunnissamme meidän on esitettävä kysymyksiä. Ottaako yhteiskunta vakavasti tämän kasvun potentiaalisen moottorin? Naiset ja tytöt toimivat kaikilla inhimillisen toiminnan aloilla tällä hetkellä. Ja tässä korostaisin aivan erityisesti digitaalista alaa. Minä olen vastuussa digitaalisesta alasta ja sen lisäksi olen järkyttynyt siitä, miten tytöt ja naiset ovat poissa. Heillä ei ole edustusta tällä alalla. Kuitenkin digitaalinen kehitys on aivan merkittävässä asemassa. Meillä on tästä ihan numerotietoja. Digitaalinen Eurooppa tarkoittaa 415 äh, äh, miljardia BKT joka vuosi. Me tarvitsemme korkea teknologia, äh, täytyy puhua myös keinoälystä ja esineiden internetistä. Me puhumme kaikista dynaamisemmista talousalueista maailmassa 3,9 prosenttia kasvua vuoteen 2020 mennessä ennustellaan. Tarvitaan entistä enemmän päteviä ammattilaisia myös tieto- ja viestintäteknologian alalle. 90 prosenttia työpaikoista pian vaatii tämän tyyppistä osaamista, digitaalista osaamista. Mitä naiset voivat tuoda tähän digitaaliseen tulevaisuuteen? Vastaus on aivan selkeä. Mitä enemmän naisia on digitaalisella alalla, niin sitä enemmän saamme kasvatetuksi BKT, jopa 16 miljardin euron verran myös startupeissa ympäristö paranee, koska naisten omistavat startupit menestyvät paremmin yritykset myös voittaisivat, sillä moninaisuus yrityksissä johtaa parempaan tuottavuuteen, parempiin tuotteisiin ja palveluihin. Tällaisia tuloksia on saatu digitaalisen alan tutkimuksesta ja naisten roolista. Ja nyt kerron teille ensimmäisten joukossa näistä tuloksista. On selvää, että meidän on tehostettava naisten asemaa myös kasvumoottoreina. Meidän on ymmärrettävä, mikä tilanne oikein on, missä mennään. YK on viime vuonna korostanut maailmanlaajuisesti sitä, että tasa-arvoponnistelu on jumissa ja digitaalinen kuilu sukupuolten välillä syvenee. Tutkimuksemme vahvistaa äh, nämä toteamukset. viestintä- ja teknologia-alan opintoja tekee edelleenkin paljon useammin miehet kuin naiset. Vuoteen 2011 verrattuna naisten osallistuminen on vähentynyt korkeakoulutukseen tällä alalla. Tämä näkyy myös alan yrityksissä ja se näkyy teknologian yrityksissä ja niiden johdossa silloin, kun näytellään naisten osallistumista. Ja vielä joku, jokunen numerotieto teknologia-alan yrityksillä, yritykset ovat viisinkertaisella todennäköisyydellä miesten johtamia kuin naisten. Naisten määrä perustajina, yritysten perustajina on vain puolet miehistä ja vain 19 prosenttia ICT-alan yritysten perustajista on naisia. Riski pääoma yrityksissä, niin ikään naisten aliedustus on huomattava. Me muodostamme puolet väestöstä ja kuitenkin naiset ovat ikään kuin äh, pois leikattuja tulevaisuuden kehityksestä. Tämä on suuri tappio taloudelle ja koko yhteiskunnalle. Miten me voimme saada naisia ja tyttöjä paremmin mukaan, jotta tämä suuntaus kääntyisi. Ei ole mitään ihmelääkettä. Me tarvitsemme moninaisia ratkaisuja, jotka puuttuvat juurisyihin, jotka ovat hyvin monimutkaisia ja äh, rajat ylittäviä. Meidän on hyväksyttävä ratkaisu mahdollisuuksia kaikilla tasoilla. Sen takia minä tiimini kanssa työstän tällä hetkellä strategiaa naisista ja digitaalisesta alasta ja siinä on kolme pääseikkaa. Ensinnäkin haluan haastaa arkaiset stereotypiat, ennakkoluulot naisten suuntaan, joita yhteiskunnissa ja digitaalisen talouden alalla on. Me tiedämme, että akateemisen uran ja ammatin valinta ei ole mikään lineaarinen valinta useat tekijät vaikuttavat tähän. Sosiaalinen ympäristö, perheympäristö, arvot ja havainnot. Medioilla on tärkeä rooli siinä, miten meidän uskomuksemme ja arvomme ja käsityksemme todellisuudesta muotoutuvat. Jos kaikki tytöt näkevät ja kuulevat mediasta, että informaatio- ja viestintäteknologia on tarkoitettu pojille, jotka vain ovat yksin omissa huone- huoneissa ja nörtit sitten tekevät tietokoneen kanssa työtä ja se ei kuulu tytöille, niin tytöt uskovat tämän kuvan, eivätkä saa todellista käsitystä yhteiskunnasta. Ja näin ollen tällä alalla ei ole sitten riittävästi naisia. Vain 24 prosenttia äh, perinteisen median alalla olevista on naisia, puhumattakaan internetistä ja Twitteristä. välttämättä ei nähdä naisia myönteisessä valossa. Ja kun ajatellaan urakehitystä, niin urat eivät näyttäydy myönteisessä valossa. Eli naisten näkyvyys on heikkoa. Microsoftin tutkimus osoitti, että naiset eivät halua opiskella tiedeaineita, matematiikkaa, tietotekniikkaa, vaikkakin he ovat tietoisia niistä eduista, joita, se, joita nämä alat tarjoaisivat työllistymisen kannalta. Nuoret tytöt eivät opiskele, koska heillä ei ole malleja, esimerkkejä tällä alalla. No sitten kun ajatellaan todellisen elämän naisia tai fiktiivisiä hahmoja sosiaalisessa mediassa ja elokuvissa, niin täytyisi kuvata oikein sitä tilannetta, mikä naisilla on yhteiskunnassa. Tämä on aivan oleellista. Jäsenvaltiolla on tässä tärkeä tehtävä. Audiovisuaalialan palveluista tehty direktiivi, josta nyt neuvotellaan Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa, on sellainen, että siinä kielletään äh, kaupallisessa viestinnässä, AV-viestinnässä syrjintä. Vuoden 2006 suositus alaikäisten suojelusta ja ihmisarvosta liittyy myös eurooppalaisen äh, AV-alan kilpailukykyyn. Siinä vedotaan teollisuuteen, jotta taisteltaisiin syrjintää vastaan ja edistettäisiin monipuolista, realistista kuvaa siitä potentiaalista ja, äh, ja osaamisesta, joka naisilla ja miehillä on. Miehillä on. Jäsenvaltiot keskustelevat kansallisten viranomaisten ja äh, tämän alan edustajien kanssa tuloksista. Naisten aliedustus mediassa on kuitenkin niin valtavaa ja yllättävää, kun otamme tilanteen kokonaisuutena huomioon, kun ajatellaan televisiouutisia, videoita, elokuvia. Miehet ovat siellä tuottajina. Miten sitten tätä kautta saataisiin monipuolisempi kuva yhteiskunnasta? Tarvittaisiin erilaisia näkökulmia, moninaisuutta, erilaisia värejä tästä hyvin rikkaasta kulttuurista, joka meillä Euroopassa on. Ajatellaan, että on aivan normaalia, että sekä naisilla että miehillä on oma tehtävänsä viestintä- ja teknologia-alalla. Sitten olisi tarjolla erilaisia vaihtoehtoja, esimerkiksi kun kyse on koulutusalan valinnasta tai työuran valinnasta jos joku on näkyvissä, niin sitten se on myös toteutettavissa. Medialan ohjelma on saanut Euroopan parlamentista tukea ja sitä haluan kiittää. Alusta saakka mediaohjelma on ollut yksi menestystarinoistamme. Euroopan parlamentti on sitä edistänyt ja tukenut ja nyt me jatkamme taistelua tulevan unionin budjetin yhteydessä. Kun teemme työtä mediaohjelman parissa vuonna 2018, niin olemme myös analysoineet naisten osallistumista rahoittamiimme hankkeisiin. Tämä kuuluu meidän tällä hetkellä tekemämme työhön, sillä mediaohjelma on nyt uudelleen tarkastelussa tulevalle kaudelle. Me järjestämme myös Kannin äh, elokuvafestivaalin yhteydessä tapahtuman, jossa kumppanimme ovat mukana ja tarkoitus on herättää tietoisuutta yhteiskunnassa näistä kysymyksistä. Vietämme myös kulttuuriperinnön vuot, teemavuotta. Siinä yhteydessä nämä aiheet nousevat esille. Europeanan yhteydessä voitaisiin muistutella siitä, miten vuosien mittaan ole, miten voisi, mitä olemme vahvistaneet naisten oikeuksia ja kunnioittaneet näitä naisia. Haluamme korostaa sitä, että naiset eivät ole uhreja, vaan he ovat muutoksen aikaansaajia ja kasvun aikaansaajia. Meidän täytyy nyt yhdistää voimamme kaikilla tasoilla. Tämä on minun mielestäni ainoa vaihtoehto, jolla ennakkoluulut ja kliseet saadaan murretuksi. Ääni täytyy korottaa tarvitaan esimerkkejä ja tiedotusvälineet nostavat esille miesasiantuntijoita. Naisia täytyy saada enemmän paneeleihin ja asiantuntijoiksi. Tänään onneksi tilanne ei ole tällainen, mutta muualla kyllä. Emme voi enää tänä vuonna hyväksyä sitä, että konferenssit ja paneelit eivät ole monipuolisia ja siellä naisia ei ole edustettuna. Maanantaina käynnistin kampanjan No Women No Panel otsakkeen alla. Ja jos naiset eivät ole edustettuina, niin en osallistu tällaisiin paneeleihin ja konferensseihin. Tai jos olen ainoa nainen osallistujana, niin en sitten osallistu. Tämä kampanja on käynnistetty ja te voitte toimia sen suurlähettiläinä. Me olemme tietoisia haasteista. Tutkimustuloksemme osoittavat, että naisten pois sulkeminen ei välttämättä ole tahallista. Se on ikään kuin alitajuista. Niin monien vuosien aikana äh, naiset eivät ole olleet edustettuina äh, seminaareissa, konferensseissa. Järjestäjät eivät tätä edes, välttämättä edes tiedosta. Eli jos ei ole naisia, niin ei sitten osallistuta paneeleihin Kyse on siitä, että täytyy ajatella sitä, että otetaan paneeleihin mukaan päteviä naisia, ja tämä koskee nimenomaan konferenssien järjestäjiä. No sitten koulutus. Nyt meillä on paras mahdollinen yleisö, nimittäin kansallisten parlamenttien edustajia. He voivat kertoa meille, mitä voisimme tehdä vielä enemmän ja vielä paremmin. Meidän täytyy tarttua tähän haasteeseen Digitaalinen kehitys tarjoaa mahdollisuuksia naisille ja tytöille. Koulutusalalla 80 prosenttia tytöistä on kiinnostuneita IT- ja viestintäalasta, mutta he eivät kuitenkaan jatka yliopistotason opintoja tällä alalla, vaikkakin ovat alun perin olleet kiinnostuneita. Tarvitaan kiinnostavia uria ICT-alalla niin, että naiset voivat toimia myös innovoijina, yrittäjinä, niin että he pitävät tätä osaa parhaana osana elämässään. Olen tehnyt erinomaista yhteistyötä koulutusalan komission jäsenen Navracicin kanssa. Meillä on nyt toimintaohjelma digitaalisen alan koulutuksen suhteen EU:ssa. Me haluaisimme rohkaista käyttämään entistä paremmin hyödyksi digitaalista teknologiaa koulutuksen alalla. Näin saamme myös tytöille ja naisille tarvittavat digitaalitaidot. Nuorten eurooppalaisten täytyy oppia myös perusalgoritmeja. Heidän on opeteltava tämän alan perustaitoja, jotta he voivat toimia yrittäjinä ja innovatiivisina toimijoina. Sitten vietämme myös koodausviikkoa joka vuosi lokakuussa. Koko lokakuun ajan meillä on käynnissä aloite vapaaehtoisvoimin kaikille niille, jotka äh, haluavat ymmärtää, mistä koodauksesta on kyse. Kyse ei ole pelkästään tässä nuorista kohderyhmänä. Me emme pelkästään käytä sisältöjä, vaan me voimme itse toimia luovassa roolissa. Kone ei koskaan korvaa ihmistä silloin, kun teemme yhteiskunnissa luovaa, innovatiivista työtä. Kun perehdymme numerotietoihin, niin vuodesta toiseen, toiseen osallistujamäärä kasvaa. Ensin osallistuja oli 1,2 tuhatta ja yli 40 prosenttia naisia. Meidän täytyy rohkaista tyttöjä entistä enemmän haluan kertoa teille sen, että tavoitteena on se, että vuoteen 2020 mennessä saisimme puolet eurooppalaisista kouluista mukaan tähän koodausviikkoon. Korostan myös osaamisen, pätevyyden ja digitaalisten taitojen merkitystä. Meillä on 18 kansallista koalitiota. Vetoan niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät ole vielä tähän hankkeeseen ryhtyneet. Vetoan teihin, jotta voisitte lähteä mukaan. Seitsemälle miljoonalle eurooppalaisille olemme voineet tämän kautta tarjota eh, tämän alan koulutusta. Eli tarvitaan liikkeelle lähtöä kaikilla tasoilla jäsenvaltiot yksin eivät riitä, komissio eikä kansalaisyhteiskunta yksin riitä, vaan meidän täytyy kaikkien ryhtyä työhön, jotta saamme digitaalista osaamista aikaiseksi. Tämä on yksi minun prioriteeteistani. Niin sanoisin, että se on ykkösprioriteettini. Vaikka me ehdottaisimme parhaita mahdollisia lakitekstejä ja rahoitusvälineitä, niin jos me emme investoi naisiin ja miehiin nyt, niin koskaan tämä digitaalinen muutos ei saa aikaiseksi niitä myönteisiä tuloksia, joita me kaikki haluamme. Meillähän on palkintojakin Euroopassa tällä alalla. Moidas on palkinnut innovoijia. Meillä on palkinto, jonka myönnämme ICT-alan asiantuntijuudesta. Ja viime vuonna annettiin palkinto myös IG for She hankkeista. Eli tässä nimenomaan korostettiin naisten ja tyttöjen osaamista ja roolia. Meidän tulee jatkossakin luottaa kansalliseen toimintaan. No sitten yrittäjyys ja innovointi digitaalisella asalla. Naisten ja tyttöjen kriittinen massa koulutuksessa vaikuttaa siihen, miten ICT-alalle päästään. Kun on päästy tietyn kynnyksen yli, niin tilanne vaikenee. Vain 17 prosenttia ICT-alan työntekijöistä on naisia. Samanaikaisesti Euroopassa on puutetta ICT-alan osaajista. 40 prosenttia yrityksistä yrittää löytää asiantuntijoita ja he ilmoittavat, että heillä on valtavia ongelmia saada rekrytoiduksi osaavaa henkilökuntaa. Kyberturvallisuus on tästä hätkähdyttävä esimerkki. Siellä on valtava puute pätevistä, osaavista naisista. Tällä alalla on 1,8 miljoonan työpaikan vaje vuoteen 2022 mennessä. Voin siis vakuuttaa teille, että tätä aukkoa ei voida pelkästään miehillä kurva umpeen. Me tarvitsemme tälle alalle lisää naisia. Pitää jälleen kysyä, mikä estää naisia perustamasta tek- teknologia-alan yrityksiä tai lähtemästä tälle uralle? On puutetta esimerkkeistä, roolimalleista. Aina täytyy korostaa ja työstää sitä, että tarvitaan äh, malleja. On myös hyvin vähän sellaisia yritysverkostoja, jotka tukisivat naisia Tutkimuksen mukaan vain 6 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä äh, on sellaisia, joissa on toimitusjohtajana nainen. Meidän on toimittava, koska häviämme taloudellisesti tällä tyylillä. Startup-yrityksissä, jotka ovat naisten perustamia, on saatu aikaan parempia tuloksia, jopa yli 60 prosenttia parempia kuin miesten perustamissa yrityksissä. No sitten osa yhteistyötalous, siellä naisten käynnistämillä kampanjilla on parempi onnistumisaste kuin miesten käynnistämillä kampanjoilla. Digitaalisen talouden alalla naisyrittäjien määrän lisääminen on meille prioriteetti. Me emme lähde liikkeelle nollasta. Komissio on käynnistänyt WeHaps-hankkeen, joka yhdistää yritys ekosysteemin ja naisyrittäjät digitaalisella alalla. Eurooppalainen palkinto innovatiivisille naisille palkitsee poikkeuksellisia naisyrittäjiä ja inspiroi myös muita noudattamaan heidän malliaan. On suunnitteilla myös toimia, jotta tutkimusyhteisö saataisiin altistumaan tälle tilanteelle. Haluaisin, että saavutetaan tasa-arvo myös kyberturvallisuuden alalla. Meidän on autettava kaikkia näitä naisia ja tyttöjä, jotta heillä on tarvittava osaaminen. Kyberturvallisuuden alalla, jos naiset eivät omaa taitoja tällä alalla, niin tätä kautta syntyy uhka myös demokratialle ja yhteiskunnallemme. Meidän on hyödynnettävä kaikkia aloitteita, jotta voimme taistella kielteistä vaikutelmaa vastaan, joka naisilla on tästä alasta. Ja naisia on tuettava luonnollisesti. Täytyy käydä vuoropuhelua jäsenvaltioiden, tutkimusyhteisön, yrityskentän kanssa. Näin voimme päästä sitten vakuuttavampiin tuloksiin. Ja lopuksi ei pidä unohtaa kansainvälistä ulottuvuutta. Euroopan parlamentti ei ole koskaan unohtanut tätä Kyse on meidän periaatteistamme ja arvoistamme, joita me puolustamme. Naiset eivät kuitenkaan ole mikä yhtenäinen ryhmä, sen enempää kuin jäsenvaltiotkaan, mutta naisille unionissa täytyy antaa enemmän mahdollisuuksia myös ICT-alalla. Me haluamme toimia kumppaneittemme kanssa niin, että meillä olisi sellaisia hankkeita, joissa annettaisiin naisille mahdollisuus työllistyä, saada paremmat uranäkymät. Kesäkuussa toimin paneelissa puheenjohtajana. Siellä käsitellään naisten ja tyttöjen tilannetta digitaalisella alalla ja siellä rohkaistaan naisia teknologia-aloille. Tänään kansainvälisenä naisten oikeuksien päivänä haluan välittää teille vahvan viestin. Me tarvitsemme miesten, naisten, koulujen, yliopistojen, yrityskentän, kansallisten parlamentin jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin sitoutumista, jotta pääsemme tähän tavoitteeseen. Euroopan parlamentti on aina tehnyt paljon työtä tällä alalla. Haluan kiittää parlamenttia siitä, että tämä konferenssi on järjestetty. Ymmärsitte aivan oikein, tämä on minulle tärkeä aihe. Pahoittelen sitä, että puhuin hieman pidempään. Nyt puhun sydämellä ja sydän sanoo, että julistukset tarvitsevat jatkoksi tekoja. Kyse on meidän uskottavuudestamme. Haluan kiittää kaikkia osallistujia, sillä se, että te olette täällä paikalla, antaa meille energiaa. Se välittää energiaa eteenpäin. On mahdollista toimia niin, että julistukset ja teot muodostavat kokonaisuuden. Me haluamme siirtyä sanoista tekoihin. Tämä on yhteistyötä Tämä on kokonaisuus, joka todella merkitsee muutosta. Haluan kiittää teitä ja toivoa, että saamme sellaisen maailman, jossa digitaalinen murros kuitenkin säilyttää sen kaikista tärkeimmän inhimilliset kasvot, inhimillisyyden. Ja nämä kasvot näkyvät sekä naisissa että miehissä. Tätä ei pidä unohtaa. Kiitos. Thank you very much, Madam Commissioner, for... Arvoisa komission jäsen, kiitokset näistä hienoista sanoista. Nyt kuulemme komission jäsenen Carlos Moerasin videotervehdyksen. Komission jäsen vastaa tutkimuksesta, tieteestä ja innovoinnista. Jos... Arvoisa komission arvoisat vieraat, vietämme nyt kansainvälistä naisten päivää. Menestystä se ei määrittele sukupuolesi, vaan ainoastaan unelmiesi suuruus ja tekemäsi kova työ niiden saavuttamiseksi. Nämä olivat kuuluisan arkkitehdin Saha Hadidin sanat ennen kuin hän menehtyi. Eli tämä päivä, siinä on kyse juuri yhtäläisistä mahdollisuuksista, mutta te teette tätä työtä joka ikisenä vuoden päivänä. Meidän täytyy tehdä työtä monella rintamalla – ja kaksi keskeisintä ovat tiede ja innovointi. Me tulemme myöskin panostamaan juuri tähän EU-palkinnon kautta, mutta työmme ei pääse tähän. Meidän täytyy varmistaa, että naiset pääsevät parrasvaloihin. Tänä vuonna me saimme 122 ehdotusta, jokainen aivan ainutlaatuinen. 26. päivä webikonferenssi Sofiassa tulen julkaisemaan ja kertomaan voittajan nimen. Ja tänään voin jo kertoa teille, ketkä ovat 12 finalistia. Mutta ennen sitä vielä kiitoksen sanat naisasian valiokunnalle, erityisesti sen puheenjohtajalle Vilja Blinkevich-Jutelle. Sinun missiosi, tehtäväsi ja perä antamattomuutesi on ihailtavaa. Joten pitemmittä puheita nyt tulevat 12 finalistia EUn naisinnovaattoripalkinnon saajaksi. kaikille finalisteille näistä erinomaisista saavutuksista ja siitä inspiraatiosta, jota he ovat antaneet monille eurooppalaisille tytöille ja nuorille naisille, jotka pyrkivät pääsemään tieteen alalle töihin. Nyt aloitamme yleiskeskustelun. Aika on kortilla, joten Maksimissaan kaksi minuuttia per puheenvuoro. Minulla on tässä puheenjohtajan nuija kädessäni ja tulen sitä suruutta käyttämään, mikäli tarvetta ilmenee. Espanjasta ensimmäinen puheenvuoro. Susana Camero. The floor is yours. Muchas gracias. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen yhtä mieltä siitä, että on tärkeää, että meidän pitää edistää nuorten edistymistä digitaalisessa maailmassa, mutta haluaisin kertoa lyhyesti jostakin asioita. Espanjassa tapahtuu nyt vuonna 2014 käynnistyviä toimintaohjelmalla pyritään edistämään tasa-arvoa miesten naisten keskellä digitaalisella alueella ja tietoyhteiskunnassa. Ja nyt tässä olemme työskelmässä erilaisten järjestöjen kanssa, pyritään parantamaan naisten osallistumista uuteen teknologiaan ja samalla myöskin pyrimme torjumaan tällaisia machisto, macho-asenteita. Yksi liittyy työympäristö, jossa, niin kuin te tiedätte, pyritään lisäämään naisten läsnäoloa työssä, teknisillä alueilla, ennen kaikkea johtavissa asemissa. Ja naiset ovat Espanjassa niitä, jotka ovat tärkeimpien teknologialan yritysten johdossa, Google, Soft, Microsoft, Twitter, Facebook, ja, mutta tämä koulutusympäristö, joka ennen kaikkea edistää etenemistä näillä alueilla, joissa naiset ovat tulleet vähän edustettuna, vaikka ne ovat, niin kuin sanottu, tulevaisuuden ammatteja. Sitten nämä asenteet, jotka liittyvät digitaaliseen sisältöön ja, ja videopeleihin ja muuhun digita- digitaaliympäristöön, näihin olen puhuttamassa, että myöskin työtä maaseudulla se parantamaan tällaista naisten, perus, naisten perustaitoja, etsimään tietoa ja pyrkimään käyttämään esimerkiksi terveyspalveluita ja ostamaan ja käyttämään kulttuuripalveluita elektronisessa muodossa. Pyritään myöskin välttämään eristäytymistä ja samalla myöskin torjumaan väkivaltaa, joka on sukupuolipohjaista. Ja tämä väkivalta, joka on sukupuolipohjaista, oli sanoa, että Espanjassa on luotu tällainen historiallinen yhteiskunnallinen sopimus, joka koskee taistelua sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa vastaan. Ja eh, tässä pyritään käyttämään nimenomaan välineitä, tiedottamisessa, jota ohjataan nuorisolle, jossa pyritään vaikuttamaan asenteisiin, mitä tulee koulutukseen, nuorten koulutukseen ja myöskin kouluttajien kouluttamiseen, esimerkiksi opettajien kouluttamiseen ja, ja myöskin pyritään vanhempia kouluttamaan eri, ja myöskin erilaisilla pitää ohjelma myöskin sitä, miten käytetään verkkoja, verkkoja hyvällä tavalla pyritään myöskin viestittämään nuorille, että he tunnust, pyytävät tunnistamaan sellaiset asenteet, jotka johtavat väkivaltaan naisia kohtaan, jotka edustavat tällaista macho-asennoitumista. Ja pyrimme tällä tavalla lopettamaan tämän kierteen, joka liittyy näihin asenteisiin. Myöskin lainsäädännön kautta muuttamaan niitä lakeja, jotka ovat välttämättömiä, joilla voidaan torjua digitaalista väkivaltaa, jota on syntymässä, jotka, jossa käytetään uutta teknologiaa. Pyrimme siis kun on tehty rikoksia äh, internetin kautta, on hyvin tärkeää, että mitä enemmän naisia on digitaalisella alueella, niin silloin syntyy myöskin enemmän demokratiaa. Kiitos. Uh, thank you very much, madam. Paljon kiitoksia. Sitten sekin tasavallasta. František Kopriva. The floor is yours. Vážená, olkaa hyvä. Si, uh, vážení kolegové. Oikein paljon kiitoksia. Arvon kollegat, Haluaisin kiittää esittelijä Soidrovaa sekä Euroopan parlamentin tutkimusyksikköä sen tekemästä työstä. En ole välttämättä alan asiantuntija, mutta kuulemani perusteella voin sanoa, että olen kyllä samaa mieltä mietinnön sisällöstä meidän täytyy murtaa muureja. Sanottakoon, että kiintiöt eivät mielestäni sovellu ratkaisun avaimiseksi, sillä kiintiöiden kautta naisia voidaan ikään kuin pakottaa epämiellyttäviin tehtäviin. Jos puhutaan kiintiö naisesta, niin hänestä saattaa tuntua, että hän on myöskin vain ainoastaan kiintiön takia tässä tehtävässä, eikä ansioidensa takia. Julkinen sektori, sen pitäisi aina toimia esikuvana. Naisten auttaminen esimerkiksi siten, että naiset voivat tuoda lapsensa myöskin työpaikalle, niin on hyödyllisempi lähestymistapa kuin kiintiöjärjestelmän käyttäminen. On selvää, että yksityinen sektori on hyvin patriarkaalinen luonteeltaan mutta hyvistäkin esimerkkeistä kannattaa puhua. Lisäksi olen sitä mieltä, että meidän täytyy kiittää erinäisiä henkilöitä siitä, että olemme päässeet näin pitkälle. Oikein paljon kiitoksia. Niin mehän puhumme myöskin yritysmaailmasta. Me haluamme, että naiset saisivat myöskin parempaa palkkaa. Seuraavana edustaja Gomez Euroopan parlamentista. Komission jäsen Maria. Niin on ilo nähdä sinut tällä joukossamme ja kuunnella sinun puheenvuorosi. Tämä päättäväisyys ja kehotus siihen, että emme osallistu konferensseihin, jos ei ole vähimmäismäärää naisia mukana. Eli ei voi olla niin, että vain yksi nainen on mukana. Me tarvitsemme Euroopan äänen, jolla voimme edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja voimme tuomita kaiken eriarvoisuuden ja ihmisoikeuksien rikkomukset. Tämä pätee sekä Eurooppaan että koko maailmaan. Meillä on Euronews. Kautta maailman ihmiset näkevät Euronewsin ja pitävät sitä Euroopan äänenä. Mutta kun esimerkiksi kuulemme tämänpäiväisistä raporteista nyt Meillä on kansainvälisen naisten oikeuksien päivän raportti, jossa todetaan, että Saudi-Arabia väittää, että naiset siellä saavat jo ajaa autoa. Olen käynyt siellä hiljan ja näin, että ei se pidä paikkaansa. Ja sitten tämä holhous naisia kohtaan Saudi-Arabiassa, sehän on ihan järkyttävää. No sitten Euronews edistää Barbia Eli en tiedä millä tavalla tämä nyt sitten edistää tasa-arvoa. Kysehän on naisten ja tyttöjen voimaannuttamisesta ICT-alalla. Maria, kehottaisin sinua kiinnittämään erityistä huomiota tähän välineeseen. Tässä maailmassa me elämme valeuutisten keskellä ja on uusia ICT-välineitä käytössä. Pitäisi varmistaa, että ne välineet, joita olemme rahoittamassa, todella kunnioittavat äh, toimituksellista riippumattomuutta ja edistävät niitä arvoja, joita sinä edistät. Kiitos. Uh, uh, Kiitokset, edustaja Gomez. Erik Estrella Portugalista seuraavana, olkaa hyvä. Senhor presidente, Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin ilmaista suuren tyytyväisyyteni siitä, että jälleen kerran sain palata paikkaan, jossa on ollut erittäin onnellinen, nimittäin Euroopan parlamentin naisen oikeuksien valiokuntaan. Olin nimittäin täällä puheenjohtajana kymmenen vuotta. Ja se, että jälleen saan tavata kollegoja eri ryhmistä, kuten Maria Gabriel – Rova Varandika ja Vilja Blinkvitsiute. Olen todella iloinen siitä, että jälleen olen täällä. Naisia tarvitaan enemmän tietoteknologiassa, viestintäteknologiassa tarvitaan naisia enemmän digitaalisessa taloudessa. Tämä on todettu useampaan otteeseen, mutta haluan kuitenkin korostaa sitä vielä kerran. Naiset mitään ovat alidustettuja näillä aloilla. Ja ennen kaikkea, kun on kysymys siitä, että asetetaan uusia haasteita. Portugalissa 54 prosenttia kaikista opiskelijoista on naisia, mutta, mutta IT, informaatio- ja kommunikaatioissa heitä on vain 18 äh, prosenttia. Nuoret naiset eivät ole näistä niin kovin kiinnostuneita, mutta onneksi voimme kuitenkin todeta, Portugalin naiset ovat erittäin vahvasti mukana kuitenkin digitaalisella alueella. Me olemme investoineet paljon digitaaliseen talouteen. Ja se, että naiset pystyvät tässä ottamaan myöskin yrittäjän roolin ja että ovat mukana tieteessä ja tutkimuksessa ovat tärkeä osa julkista politiikkaa. Nyt on niin, että teknologia on muuttanut elämäämme paljon. On tapahtunut niin sanottu neljäs teollinen vallankumous, tekoäly, roboti, robotiikka. Tämä ovat asioita, joiden seurauksia vielä emme tunne. mutta kun tämä muutos kokonaisuudessaan tapahtuu, niin se vaikuttaa huomattavasti tuleviin työpaikkoihin ja luo myös uusia mahdollisuuksia naisille. Meidän täytyy tarttua sellaisiin toimenpiteisiin, joilla voidaan estää se, että ei estetään se, että riittävästi ei palkata naisia ja että syntyy taloudellisia tappioita siksi, että naiset voivat olla mukana näillä aloilla. Nämä ovat kuitenkin myös sellaisia alueita, joilla esiintyy uutta väkivaltaa naisia kohtaan. Se täytyy torjua. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Edustaja Estrella. Sitten Anna Borovits alkomaista. Przepraszam. Anteeksi, Puolasta, olkaapa hyvä. Sorry. E, pani przewodnicząca, pani komisarz, e, drogie koleżanki. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Haluaisin kertoa muutamista mielenkiintoisista hankkeista Puolasta. Tytöille tarjottavat uudet teknologiat Girls Start Up, Akademia. Nämä ovat hankkeita, jotka painottavat insinööritieteitä naisille ja tytöille viimeisen kymmenen vuoden aikana. Teknisissä korkeakouluissa tyttöjen osuus on kasvanut 36 prosenttiin ja tämä trendi jatkuu. Ja olen iloinen siitä, että IT4C-hanke tulee saamaan palkinnon, niin kuin komission jäsen Gabriel totesi. Eli me olemme edelläkävijöitä digitaalisen maailman yrittäjyyden saralla, eli että tytöt ja nuoret naiset pääsisivät työmarkkinoille. Tänään Varsovassa alkoi konferenssi aiheena juuri tämä IT for She, tytöt polyteknisessa oppilaitoksissa muissa. Lisäksi kerrattakoon, että ensi marraskuussa Varsovassa tullaan järjestämään suurin teknologia-alan naisille suunnattu tapahtuma. Me olemme hyvin innoissamme tästä, mutta työmaata vielä riittää ja minä uskon, että me joudumme vielä taistelemaan sellaisen asioiden kanssa kuin työ ja perheelämän yhteen sovittaminen. Sillä saralla tarvitaan vielä ponnisteluja, jotta työnantajatkin saadaan hankkeeseen mukaan. Yrityksissä ei tällaisia työpaikkoja ole vielä tarjolla. Lastenhoitomahdollisuudet ovat rajalliset. Lisäksi meillä on ongelmia, jotka liittyvät valistukseen, ei olla tietoisia, että naiset ja tytöt ovat kiinnostuneita tällaista aloista tai että ylipäätään annetaan mahdollisuus suuremmalle naisjoukolle hakea tällaiselle alalle. Ja yhtä lailla tärkeä aihe on sama palkkaisuus. Sama palkka samasta työstä, se liittyy myöskin tasa-arvoon. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana Ranskasta Edustaja Bonjour. Hyvää päivää. Ranskassa, niin kuin muuallakin, meillä on oikeastaan kaksi ongelmaa edessämme. Ensinnäkin 80- ja 90-luvuilla Ranskassa oli 45 prosenttia naisista Äh, digitaalisella ja tietotekniikan alalla. Tällä hetkellä luku on 27 prosenttia ja 19 prosenttia teknisissä ammateissa. Toinen seikka, josta muistutitte, on se, että Ranskassa on muistuteltu, että 10-15 vuoden kuluttua 50 prosenttia työpaikoista on automatisoituja ja digitalisoituja työpaikkoja. Me tiedämme, että keinoäly ja algoritmit ovat myös seksistisiä ja tällä on myös taloudellisia vaikutuksia, yhteiskunnallisia vaikutuksia, erityisesti lääketieteen alalla. Kuvitelkaapa, että diagnostiikkaa pian tekevät ammattilaiset terveydenhuoltoalalla, mutta myös ohjelmistot, jotka on laadittu seksistisesti. Ja kyse on myös naisten terveydestä. Tässä taloudelliset haasteet ja yhteiskunnalliset haasteet ovat valtavia. Puhumme naisten terveydestä. Naisten oikeuksien valtuuskunta kansalliskokouksesta, jonka johdossa olen, on nostanut esille pari aihetta ja olemme laatineet myös mietinnön. Me kuulemme sosiologeja ja yrittäjiä. Aivan ilmiselvästi on kaksi seikkaa erityisen tärkeitä. Ensinnäkin stereotypiat naisten roolista, niistä on jo puhuttukin. Ja toiseksi seksismi digitaalisella alalla. On tärkeää muistuttaa tästä, sillä ei voi olla niin, että naisten harteilla on se ongelma, että digitaalisella alalla on niin vähän naisia. Kyse on myös yhteisvastuusta ja myös koko digitaalisen alan vastuusta. Sen täytyy sisäisesti myös uusiutua, jotta se voi ottaa vastaan sekä naisia että miehiä. Tietyissä kouluissa digitaalisella alalla, niitähän meillä on ollut jo joku se vuoden, ei ole ajateltu, että eh, opiskelijoiksi tulisi naisia. Näin ollen ei ole esimerkiksi naisten vesetiloja. Eh, sen takia sitten nyt täytyy kiireellisesti rakentaa sinne naisten vesetiloja, koska opiskelijoita eh, on entistä enemmän ja naisia opiskelijoina. Viime viikolla Olin omassa vaalipiirissäni kokouksessa oppilaiden äh, kanssa ja siellä oli äh, kaksi keinoäly- ja salaustekniikka-tutkijaa. Nuoret äh, tytöt totesivat, että haluaisin käsitellä teidän kanssanne näitä kysymyksiä. Eli minkälaisen viestin me voimme välittää näille nuorille tytöille tämän alan tulevaisuudesta? We have two more... Paljon kiitoksia. Vielä kaksi puheenvuoropyyntöä mutta toivoisin Suomen edustajaa ja Saksan edustajaa käyttämään vain ainoastaan minuutin puheenvuoroja, koska aika on todellakin kortilla. Ensimmäisenä Matti Torvinen, olkaa hyvä. Kiitoksia ja, ja ensimmäisenä kiitos kaikille maailman naisille, että te teette tämän maailman paremmaksi elää. Olen siis Matti Torvinen, parlamentin jäsen tuolta Suomesta ja puoluesihteeri Sininen tulevaisuus puolueesta. Minusta on tärkeää, että nostitte esille tärkeän asian. Naisten osuus johtavissa tekniikan ja ICT-alan tehtävissä on yhä liian pieni, jopa sellaisissa maissa kuin Suomi, joka tunnetaan hyvinkin tasa-arvoisena mahdollisuuksistaan miehille ja naisille. Meidän tulisi rohkaista naisia ohjelmoinnin, insinöörialojen ja teknologian urille. Nämä alat ovat huomattavan epätasaisia sukupuolijakaumassa. Jos pidämme yllä stereotyyppiä siitä, että ICT-ala on luonteeltaan vain maskuliininen miehinen, otamme riskin menettää valtavan määrän osaamista ja ajatuksia, joita naisilla olisi alalle annettavana. Tahtoisin itse nähdä yhä useamman nuoren naisen aloittavan opintonsa tekniikan alalla – olen itse myös juristi ja juristina näen naisten suuren merkityksen ja innovatiivisen voiman. Tietotekniikan ja ohjelmoinnin pitäisi olla osa yhteistä lukujärjestystä jo peruskoulussa, ja sen jälkeen naisia pitäisi kannustaa hakeutumaan tekniikan alan opintoihin. Me päättäjät voisimme myös kansallisella ja kansainvälisellä tasolla tehdä paljon yhteistyötä ICT-alan yritysten ja osaajien kanssa tehdäksemme alasta kiinnostavamman ja saavutettavamman nimenomaan naisille. Yhtenä esimerkkinä tästä on suomalainen ohjelmoija, kirjailija Linda Liukas, joka on kirjoittanut Hello Ruby lastenkirjan koodauksesta sekä perustanut Race Girls-ohjelmointipajan tytöille. Samankaltaisia projekteja voitaisiin toteuttaa yhteistyössä julkisen sektorin kanssa – meidän täytyy nähdä naisten valtava arvo ICT-alalla ja varmistaa, että jokaisella sukupuolesta riippumatta on yhtäläiset mahdollisuudet työskennellä ja menestyä tekniikan parissa niin Euroopassa kuin missä tahansa maailmassa. Thank you very much. Our last speaker, uh, Nicole Bayer. Kiitoksia lopuksi vielä Nicole Bayer Saksasta. Yes, niin, hyvää huomenta ja kiitokset kaikille niille naisille, jotka ovat kantaneet kortissa kekoon meidän hyväksemme. Maailman talousfoorumin mukaan menee vielä sata vuotta ennen kuin todellinen tasa-arvo toteutuu. Ja jos katsotaan tiettyjä työmarkkinoita, niin aikaa kuluu vielä 200 vuotta, mutta niin kauan en jaksaisi odottaa. Se, mikä minua miellytti, oli se, että naiset tarvitsevat esikuvia. Minä olen insinööri, sähkötekniikkaa olen opiskellut ja kahdeksan vuotta työskentelin alalla ennen kuin siirryin politiikkaan ja kävi ilmi, että työ- ja perheelämän yhteensovittaminen ei ole toteutunut. Ja johtoasemissakin naiset ovat olleet aika hankalassa tilanteessa, joten nyt me yritämme hyödyntää digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia, eli uusia työmalleja, uusia työaikamalleja voi olla tarjolla ja varsinkin maaseudulla tällä on keskeinen merkitys, sillä juuri ne ovat jääneet taka-alalle viime vuosina, mutta yli puolet ihmistä asuu juuri maaseudulla ja siellä jos missä on muutoksia saatava aikaiseksi. Olen aika lailla tyrmistynyt siitä, että Euroopassa ollaan aika lailla taantumuksellisia puoluepolitiikan kentällä. Eli siellä korostetaan ikään kuin tätä vanhaa mallia ja mielikuvaa naisista ja perheistä. On valitettavaa, että tämä nostaa päätään, joten kyllä meidän täytyy varmistaa yksissä tuumin, että tämä suuntaus ei toteudu. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. No niin, yleiskeskustelu päättyy tähän. Nyt yhteenveto-osuuteen aloitamme näistä vastauksista, eli gallupeihin siirrymme nyt. Kiitokset, että osallistuitte näihin gallupeihin. Ja tässä hiukan dataa. Eli vastauksena ensimmäiseen kysymykseen, eli missä näistä neljästä maasta löytyy eniten ITC-alan naisedustajia? Bulgaria 28 prosenttia siellä. Onnittelut Bulgaarialle. Sitten toinen kysymys. Mitä uskotte, kuinka monet Vasta valmistuneet ovat naisia, ITC-alalla 17 prosenttia oikea vastaus, eli 10 prosenttia, alle 10 prosenttia vasta valmistuneista myöskin jatkavat alalla. Eli tässä ikään kuin tämä suuntaus valitettavasti toistuu kahteen otteeseen. Ja sitten, miten saadaan miehet mukaan tähän tasa-arvohankkeeseen? Se on seuraava kysymys. Suosituin kysymys. Ja nyt toivoisinkin, että komission jäsen voisi pyrkiä vastaamaan näihin esille tulleisiin kysymyksiin. Olkapas hyvä. Si j'essaie de, d'avoir une phrase pour... Jos aivan yhdellä lauseella kokoaisin yhteen kaikki puheenvuorot, joista haluan todella paljon kiittää, niin Kyse on esimerkistä ja siitä, että saamme painoarvoa näille esimerkkeille. Nyt on tarvetta taistella stereotypioita vastaan niin, että emme joutuisi näin paljon kohtaamaan näitä malleja esimerkiksi väkivallasta, jota digitaalisella puolella jatkuvasti näemme täytyy vahvistaa myös tyttöjen ja naisten roolia koulutuksen jälkeen digitaalisilla markkinoilla. Haluan kiittää näistä esimerkkeistä, hyviksi käytänteiksi, joista olemme kuulleet. Meidän tulee saada lisää näkyvyyttä näille esimerkkeille. On oltava lisää IG4C-tyyppisiä hankkeita eri maissa, Puolassa, Espanjassa, Saksassa ja muuallakin. Tässä ihan vain muutamia mainitakseni. Ei tietenkään pidä unohtaa maaseutualueita. Digitaalisuus on aivan erinomainen mahdollisuus, mutta se on kyllä myös lisää riski, lisää köyhyyttä, sosiaalista syrjäytymistä, tiettyjen alueiden periferiaksi muuttumista. 76 prosenttia maaseudun ihmisistä omaa kunnon yhteydet ja alle 40 prosenttia on vain yhteyksiä näillä syrjäisillä maaseutualueilla. Meidän tulee kehottaa myös miehiä ryhtymään näiden asioiden suurlähettiläiksi. Euroopan parlamentti on helmikuussa yhdessä meidän kanssamme käynnistänyt Safe Internet for EU-kampanjan. Koko vuoden 2018 ajan järjestämme toimia kaikissa jäsenvaltioissa te voitte tehdä yhteistyötä kanssamme, toimia ikään kuin lähettiläinä, niin että voimme toteuttaa koulutusta myös median kautta ja kyberturvallisuuden alalla. Näin voimme osoittaa nuorille, että verkkoympäristössä pätevät samat oikeudet, vastuu ja arvot kuin myös offline-elämässä. Tämä on hyvin selkeä viesti. Olisi hyvä, jos saisimme eh, vielä enemmän lähettiläitä. Wim Wenders on, on tuorein esimerkki eh, lähettilästä ja miehestä, joka on yhtynyt tähän edistämistyöhön. Eli miten voimme myönteisessä hengessä nauttia tästä laadukkaasta sisällöstä. Ja sitten vielä naisten paikasta mediassa Euroopassa. Haluan kiittää myös edustaja Estrelaa teidän kommenteistanne. On hienoa nähdä teidät jälleen. Euroopan parlamentti tekee hyvin harvoja mietintöjä, jotka saavat näin laajan tuen. Ja Estrelan mietintö on kyllä jäänyt historiaan, Euroopan parlamentin historiassa nimenomaan. On tärkeää, että jatkamme tähän suuntaan. Tarvitsemme esimerkkejä, hyviä käytänteitä niin, että saamme näkyvyyttä näille aiheille. Naiset ovat asiantuntijoita. He ovat olemassa, heille täytyy vain saada näkyvyyttä. Esimerkiksi salausteknologian alalla täytyy saada nimenomaan naiset esille. Kaikilla meillä on tässä työtä tehtävänä ja sen takia meillä on tämä informaatiokampanja ja strategia, jotta saisimme hieman eri toimintojen välille yhtenäisyyttä enemmän. Kyse on toiminnasta kaikilla tasoilla. Me tarvitsemme tässä taistelussa sekä naisia että miehiä, medioita, yliopistoja, teollisuutta. Meillä kaikilla on jotakin annettavaa ja tällä tavalla saamme muutoksen aikaan. Haluan lopuksi kiittää vielä teitä ja toivottaa teille kaikille paljon energiaa. Toivoisin, että viettäisimme tätä kansainvälistä naisten oikeuksien päivää joka päivä, eikä vain yhtenä päivänä vuodessa. Oikein paljon kiitoksia arvoisa komission jäsen. Ja sitten vielä Alden Riveistä loppupuheenvuoro kollega Bilbao Varanika, olkaa hyvä. Ja Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset kaikille, jotka olette täällä tänään. Haluan lähettää teille erityiset terveytykset. Osa tervehdykset eh, teitä Israel, joka on taistellut kovasti niin sen puolesta, että, että me olemme voineet tehdä erilaisia raportteja. Myöskin haluan sanoa, että hän on rohkeasti toiminut täällä parlamentissa edistänyt tasa-arvoisuutta täällä astuksen valikunnassa, mutta haluan, eh, täällä on tosiaan monia asioita. Mulla on sellainen tunne, että me olemme käytännössä sitä kuulemaan samoja asioita. Me me olemme yli 50 prosenttia väestöstä. Meitä on yli 61 prosenttia. Euroopassa tutkinnon suorittanut 61 prosenttia eurooppalaisia. Me emme kuitenkaan ole riittävästi ostettuneita yritysten johdossa ja meihin kohdistuu väkivaltaa, kuin mihin kuten komission selvitys osoittaa. Joten on lukuja jotka liittyvät tähän väkivaltaan ja, ja häirintä, joita eh, naiset jo huostuu naisten Euroopassa, kun ovat olla hälyttäviä. Mutta kuitenkin ylläpidetään edelleen näitä stereotyyppejä huolimatta tällaisista eh, työpäivistä, niin me emme kuitenkaan ole tavallisesti läsnä tiedotusvälineissä, me näkyvissä, mitä oikein tapahtuu. On syntyy stereotyyppejä, mikä sama asia tapahtuu sitten myöskin muilla elämänalueilla. Mitä ovat una necesidad. Lo ha dicho la comisaria. Ja on mahdollisuus puuttua nimenomaan tällä tiedotusvälinen ICT-alueella siihen, että voidaan löytää ratkaisuja tulevaisuutta varten, että on olemassa toinen Eurooppa, joka olisi Suomen talousmahdollisuus, joka olisi Euroopan, voi myöskin vasta maailmanlaajuisiin haasteisiin, mutta tämä on myöskin mahdollisuus maaseudulla. Me olemme puolustaneet mietintöä, joka on yhteydessä parlamentissa, jonka tulemme, tulemme esittämään yhdistyneen kansakuntien yleiskokouksessa puhutaan myöskin maaseudusta, jossa pyritään, puhutaan digitalisoitumisesta yhtenä vaihtoehtona, yhtenä mahdollisuutena, jolla päästään eroon eriarvoisuudesta ja myös köyhyydestä. Mitä sitten tapahtuu? Tarvitaan ammattitaitoisia työntekijöitä, tarvitaan naisia ja me Tiedämme, että naisten läsnäolo kaikilla alueilla, myöskin ICT-alalla, voi olla asia, joka parantaa ympäristöä ja johtaa parempiin talou- tuloksiin taloudessa. Kysymys on siis tuollakin yrityksistä, jotka on toimivat paremmin, jotka luovempia ja hyödyntävät paremmin eh, taloudellisia resursseja. Mutta eh, naiset, me siis viemme mukana kaikkia myönteistä, mutta kuitenkaan mukana. Tämä on huolestuttava. Meidän läsnäolo meillä vähenee ICT-alalla koko ajan kampanjat, joita tärkeitä on niiden puolestaan, siis miksi tämä kampanja, että jos ei ole eh, naisen ei pidetä, ei pidä konferensseja, ja Madridissa olemme käynnistämään samantyyppistä kampanjaa, ja, ja myöskin tällaisella erilaisella kampanjalla voi saavuttaa yksittäisiä asioita, mutta täytyy kun tehdä tuntuvampia asioita, täytyy saada aikaan selkeää sitoutumista, ja selkeä sitoutuminen johtaa, saadaan aikaan sillä, että syntyy lainsäädäntöä, lainsäädäntöä, joka tekee asioita sitoviksi. Vuonna 2005 Baskimaalla luotiin tasa-arvolaki, joka teki viralliseksi kiintiöt. Ja, ja e, meillä oli silloin pääministeri, joka sanoi, kaikkein tärkein laki, ja nyt Paskimaasta tuli laboratorio, jossa naisten läsnäolo politiikan alueilla ja muilla alueilla on hyvin tärkeää. Se on innoitus niille, jotka seuraavat tätä, mutta tasa-arvo on kuitenkin saavutus, jonka osalta ei saa tapahtua sitä, että sitä menettäisiin. Näkyvyys, naisten näkyviksi tekeminen, koska puuttuu sitä, että naiset olisivat nähtäisiin paremmin. On tärkeää, että naiset voivat edistää, me voimme naiset voisimme edistää omia arvojamme ja ne ovat no, harvoin sellaisia arvoja, joille osoit, joita pidetään autoriteettina tällä hetkellä. Ja on tärkeää tehdä työtä yhdessä niin, että tiedotusvälineet katsoisivat, että on tämän välttämättä naistenkin esiin tuomisen. Meillä ei ole enää aikaa hukattavana. Thank you very much, uh, madame. Oikein paljon kiitoksia kollega Barandika, kiitokset komission jäsenelle, kiitokset kaikille, jotka osallistuivat tähän konferenssiin. Seuraava paneelisen juontajana toimii Teri Reinke. Tässä on tämä puheenjohtaja Nuija. Toivottavasti osaatte käyttää sitä paremmin kuin minä. Kiitoksia. Thank you very much and also warm welcome from my side. Oikein paljon kiitoksia. Tervetuloa pitemmittä puheita, koska aikaa ei ole hirveästi tarjolla, niin siirtykäämme päivän kolmanteen paneeliin. Olette keskustelleet jo naisten roolista, mediakentällä ja digitaalista osallisuudesta. Nyt kolmanteen ja erittäin tärkeän aiheeseen – ja kehityskulkuun, joka on ollut havaittavissa, sillä digitaalinen maailma, sitä on käytetty feministien ja naisasia liikkeen edustajien toimesta taistelussa tasa-arvon puolesta kautta maailman. Ja nyt haluamme kuulla näistä vahvoista liikkeistä. Ja näinpä meillä on vieraanamme Dagmar Schumacher. Hän toimii YK naisasian yksikön johtajana täällä Brysselissä. Ja sitten haluamme siirtyä yleiskeskusteluun, kuulla mitä kansallisella tasolla on tapahtunut, mitä naisasian ja tasa-arvon puoltajat ovat nostaneet esille. Mutta ennen kuin siirrymme kuuntelemaan edustaja Schumacheria, niin muistutus Slidon käytöstä. Meillä olisi kaksi kysymystä tarjolla ja toivoisin, että vastaatte näihin kysymyksiin. Me tiedustelisimme vähän siitä, että kuinka paljon tunnette näitä digitaalisia naisasialiikkeitä edustavia liikkeitä. Ensimmäinen kysymys liittyy erinäisiin naisiin, jotka ovat olleet TVT-alalla hyvinkin näkyviä. Kuinka monet heistä ovat teille tunnettuja? Alissa Malin, Al, Milano, Barbara Novaka toisena, sitten kolmas ryhmä on Alicia Garza, Baritis Kulors, Opal Tometi, neljäntenä Sheryl Sandberg, Viidentenä Rachel Sklar, sitten vielä Malali Yusafzai ja sitten vielä viimeinen vaihtoehto, eli ette, ette tunne ketään edellä mainituista. Ihan vähän aikaa siihen, että saatte vastattua tähän kysymykseen. Voitte siis käydä Slidos sivulla sitten tämä hashtag i2vd 218 ja sieltä löytyy tämä galluppi. Sitten toinen kysymys. Ihan arviointikykyä tässä testataan. Kuinka monet Facebookin ja Twitterin käyttäjät ovat vastanneet erittäin nopeasti kasvavaan metoo kampanjaan ensimmäisen 48 tunnin aikana sen jälkeen, kun Alisa Milano jätti twiittinsä. Eli 100 000, vaiko 500 000, 1,2 miljoonaa, vaiko 5,7 miljoonaa. Yleiskeskustelun aikana voitte myöskin esittää omat vastausarvionne. Toivottavasti mahdollisimman monet tähän osallistuvat. Niin, aika on kortilla, joten siirtykäämme suoraan Dagmar Schumacherin alustukseen. Hän kertoo meille enemmän, mitä digitaalisella kentällä tapahtuu, eli naisasialiikkeet, mitä on odotettavissa, nähtävissä ja minkälaisia haasteita on tarjolla. Olkapa hyvä. Kiitos Terry, kiitos naisten valiokunnalle kutsusta ja siitä, että tämä hyvin ajankohtainen asia on esillä. Me näemme nyt sitä, miten toimitaan joukoita näistä oikeuksien puolesta, saavon puolesta. Tämä on asia, josta kaikki puhuvat. Se on kansallinen asia, se on kansainvälinen asia. Tämä on tulosta siitä, että feministit ja naisten liikkeet ovat vieneet asiaa eteenpäin, ovat vaatineet hallituksia vastuuseen ja ovat vaatineet muutosta. Tänään nämä liikkeet ovat olemassa oleva digitaalinen talous ja digitaalinen liike, sosiaalinen, sosiaalista mediaa ja digitaalista käytetään osallistavuuteen, tiedot, tiedon saatavuuteen, mobilisointiin, tilaisuuksien järjestämiseen ja kaikkeen. Meidän täytyy nyt todellakin katsoa, mikä on se yhdistävä alue, joka on naisten liikkeen ja digitaalistumisen välillä ja miten äh, nyt liikkeet ovat muuttuvassa näinä aikoina solidaarisuusmarssit, kulttuuriponnistelut ja voimakkaat rohjuuriliikkeet ovat, ovat johtaneet, johtaneet ihmiset ovat tulleet kiinnostuneita tulevaisuudesta, joka on sukupuolten kannalta tasa-arvoinen. Kaikki ponnistelut, joita tehdään, ovat kuitenkin kaukana parasvaloista. On pyritty muuttamaan valitsevaa tilannetta ja vaikuttamaan politiikan ja lainsäädännön aloihin, jotta saataisiin uudistuksia, pyritty välttämään myöskin väkivallat työpaikoille ja pyritty saamaan mahdollisuuksia etnisille maahanmuuttajanaisille, jotta he, kukaan ei jäisi jälkeen. Meidän ää, äh, johtajamme, kun oli kansainvälinen sanoi, että on monia ääniä, jotka nousivat esille, mutta miljoonat naiset kautta maailmaan ovat hiljaisia nykyinen solidaarisuusliike, sen täytyy olla se paikka, josta lähtee liikkeelle vastuullisuus ja sen täytyy myöskin lopettaa <clears throat> rankaisemattomuus ja myöskin lopettaa köyhyyden kierre, joka kohdistuu naisiin maaseudulla. Eh, on kohdistuttava toimet nimenomaan niihin, jotka tarvitsevat tukea eniten. Sosiaalinen media on antanut naisten liikkeelle mahdollisuuden todella kukoistaa. Viimeisten skandaalin yhteydessä naiset ovat käyttäneet sosiaalista mediaa ottaakseen esille seksiset työpaikat, eh, eh, seksuaalisen häirinnän ja poliitikot, yritykset ovat joutuneet kantamaan vastuuta omasta, oman toimintansa puutteista. On uusi vastuuntunne, joka kohdistuu yhteiskunnan ylä, ylempiin kerroksiin. Tavallisilla ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa nimenomaan silloin, kun pyritään edistämään naisten sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tärkeä tekijä tässä on hashtag, jota ihmiset voivat käyttää. Sen kautta he voivat pyrkiä panemaan toimeen sosiaalista, muutosta ja myöskin seurata kehitystä. Se auttaa siinä, että asiat nousevat todella esille. Tämä kestävän kehityksen tavoitteet Agenda 2030 ja ennen kaikkea tavoitteet, jotka liittyvät naisiin ja teknologiaan, ovat historiallinen tilaisuus saada vähennetty olemassa olevaa digitaalista eriarvoitua muuttamalla poliittinen sitoumus konkreettisiksi toimiksi, mutta ilman, että pyritään samaan aikaan politiikan ja investoinnin huomattavaa lisäämistä, tulee riski siitä, että teknologinen muutos tulee vahvistamaan olemassa olevaa eriarvoisuutta, sosiaalisia normeja ja perinteisiä sukupuolirooleja. Jos ajatellaan sitä, mitä on tapahtunut, ja koettakapa nyt kestää, että tämä on kaikkea muuta kuin kattava lista. Te puhuitte täällä Me Eh, kysymys MeToosta, joten minä en aio puhua siitä kovin paljon, mutta haluaisin sanoa kuitenkin, että naiset ovat saaneet foorumin osoittaa, miten monia naisia koskettaa sukupuolinen häirintä. Toiseksi, Cheryl Sandberg, joka käynnisti oman eh, kampanjansa Twitterissä jonka kautta pyritään edistämään äh, tytönnettävää johtajuuskoulutusta. Sitten on, meillä on myöskin kampanja, joka äh, tähtää sellaisiin tuotteisiin ja markkinointiin, jotka pyrkivät välittämään vahvasti stereotyyppisiä viestejä nuorille naisille ja kohdistuu näihin naisiin. Ja meillä on myöskin stereotyyppien torjuva liittoutuma, joka katsoo sitä, mitä mainonnassa tapahtuu, ja meillä on tässä mukana jopa yksityinen sektori. Politiikan puolella olemme nähneet arabikevään ja naisen voimaannuttamisliikkeen Egyptissä ja vuonna 2010 käynnistetyn välineen, eh, jolla pyritään vähentämään eh, sukupuolista häirintää, ja me olemme itse olleet mukana myöskin edistämässä sitä, sitä että naiset voisivat eh, tekstiviestein ilmoittaa sukupuolisesta häirinnästä, ja me olemme Nigeriassa käynnistäneet myöskin kämpäneet tytöille. Eli tarvitaan lisää tällaisia eh, tuokaa takaisin tyttömme, Bring Back Our Girls-kampanjan kaltaisia kampanjoita. Meillä on City Sides-kampanja, joka pyrkii poistamaan kuilua, joka liittyy siihen, miten naisille tarjotaan terveyspalveluita. 2017 oli eh, Twitter-viesti Naisten marssi, joka eh, pyrki samaan aikaan laajan protestin kaikilla, kaikissa maanosissa. Meillä on juna menos, meillä on Time is Up-kampanja, äh, meillä on Twitterin Spotlight on Violence, joka liittyy uuteen YK-aloitteeseen, jolla pyritään lopettamaan väkivalta maailmanlaajuisesti. Ja nyt tänään, kun me juhlimme kansainvälistä naisten päivää, meillä on uusi Twitter-kampanja, äh, hashtag time is now, time is now, eli nyt on oikea aika ryhtyä toimimaan. Meidän täytyy myöskin vetää miehet mukaan tähän tärkeään toimintaan, ja olen jo kuullut, että aiemmassakin yhteyksissä on puhuttu he and she, eli hän mies, hän nainen kampanjasta, joka pyrkii edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoisuutta. Oli, on myös kehitetty aikataulu, joka koskee tiet, erityisen virstanpylväitä no, tasa, sukupuolten tasa-arvon alueella, joka on julkaistu äskettäin, pyytäisi kaikkia tarkastelemaan tätä gender timeline työn tulosta. Tämä on viimeisin virsta pylväs tässä digitaalisessa aktivismissa, ja siitähän me puhumme, sitä me haluamme edistää. Me haluamme edistää digitaalista aktivismia, joka tarvitsee tukea myös sen osalta, mitä tapahtuu offline. Ajattelen haasteita, joista Terry puhui, ensinnäkin naisilla usein ei ole samaa mahdollisuutta käyttää internettiä. Kuulemme aiemminkin tänä aamuna siitä, en ole siis mennä yksityiskohtiin, mutta me emme voi sallia sitä, että samat haasteet, joita on yleisesti sukupuolten tasa-arvossa, nyt heijastuvat myös tähän digitaaliseen tilanteeseen. Ja meidän pitää olla myöskin tarkkoja sen suhteen, että jos me ryhdymme toimintaan online, että me emme sitten ole aktiivisia neton, netin ulkopuolella, on tärkeää toimia molemmilla rintamilla. Ja haluaisin myös lopuksi todeta, että totta kai yleisesti ottaen innovaatioagenda ja naisten ja tyttöjen eh, mahdollisuuksien lisääntyminen eh, informaatio- ja kommunikaatioteknologian alueella on asia, jolla on valtaansa potentiaalia ajatellen tiedon saatavuutta, ajatellen parannusta parantunutta koulutusta, kaupallisia mahdollisuuksia ja sitä, että tätä kautta edistetään rahoituksellista riippumattomuutta ja samalla myöskin edistetään liikkeitä, jotka tähtäävät sukupolvien, sukupolvien välisen tasa-arvoisuuteen. nyt on todellakin puututtava digitaalistumiseen. Odotan mielenkiinnolla teidän tarinoitanne, ehdotuksianne ja ajatuksianne. Minä toivotan teille kaikille hyvää naisten päivää ja hyvää naisten vuotta. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia tästä oivasta lähdöstä. Muutamia todellakin uraurtavia hankkeita on käynnistynyt ja nyt puheenvuoro parlamentaarikoille. Voitte esittää kysymyksiä ja tietenkin voitte myöskin kommentoida kuulemaan. Ensimmäinen edustaja Portugalista, Germana Roja. Olkaapas hyvä. Obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de sublinhar que... que... Kiitos. Ensin haluaisin painottaa sitä, että aiheemme on äärimmäisen tärkeä. Kyse on sekä kansainvälisestä että globaalista tasosta. Meidän täytyy käydä laajempaakin keskustelua naisten roolista ICT-alalla, digitaalialalla ja sitten miten naisten roolia voitaisiin edistää. ILO mukaan ICT on tärkeä väline, jotta poliittinen, sosiaalinen ja taloudellinen todellisuus saadaan muutetuksi maailmanlaajuisesti ja voidaan edistää sekä miesten että naisten mahdollisuuksia päästä säälliseen tuottavan työhön. ICT-alalla EU:ssa viimeisen vuosikymmenen aikana tämän alan työllisyyspotentiaalia ei ole täysin hyödynnetty ja naiset osallistuvat hyvin vähän alalle. Meillä on epäsuhtaa kysynnän ja tarjonnan välillä, kun ajatellaan ICT-alan osaajia. Arvioidaan, että vuoteen 2020 mennessä jopa 900 000 työntekijää puuttuisi tältä alalta. Portugalissa naiset eivät ole juurikaan edustettuina ICT-alalla koulutuksessa tai työelämässä. Vuonna 2016 59 prosenttia valmistuneista oli naisia, mutta sitten insinööritieteiden alalla vain 39 prosenttia. Koulutuksessa naisia on 82 prosenttia, sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla 77 prosenttia. Johto asemissa naisia on vain noin 5 prosenttia, eli tätä kaikkea on syytä tarkkaan pohtia ja myös niitä syitä, miksi naiset ovat vain vähemmistönä esimerkiksi ICT-alalla, vaikkakin hyviä mahdollisuuksia ja palkkoja olisi tarjolla. Tätä tilannetta on muutettava. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja seuraava kommentti tulee Alankomaista. Judith Tiile, olkapas hyvä. Mikrofoni. Yeah. <laughs> Thank you. Thank you again. Vielä kerran kiitoksia. Kiitokset tästä mielenkiintoisesta tapahtumasta ja siitä, että viittasitte Sheryl Sandbergin. Hän on oiva roolihahmo. Toivottavasti vastavalainen eurooppalainen roolihahmokin jostain löytyy. Ja sitten Lego on mielenkiintoinen yritys, ikään kuin edelläkävijä Sieltä löytyy tällainen liiko, naisastronautti, hyvä esimerkki. Niin, stereotypioista pitäisi päästä eroon, mutta se on aika lailla mahdotonta. Se ei onnistu, mutta se mihin voimme ryhtyä on se, että positiivisia stereotypioita käytetään, varsinkin digitaalisella aikakaudella, sillä naiset ovat, osaavat viestiä. Se on stereotyyppi, mutta vies, positiivinen sellainen. Naiset ovat hyvin kouluttautuneita ja vahvoja tiimihenkisiä henkilöitä. Ja minä uskon, että näiden stereotypioiden kautta viesti voisi olla parempi kentällä. Meidän tulisi siis puolta yhteen hiileen, tehdä miesten kanssa yhteistyötä ja pitää ääntä itsestämme. Ja kun puhutaan nyt äänestä, niin Alankomaihin liittyen esitettiin muutamia digitaalisen vallankumouksen esimerkkejä. Viime vuonna parlamenttivaalit järjestettiin meidän maassamme ja silloin meillä oli Vote for a Movement liike ja muutamassa vi- muutama viikon päästä meillä on kunnallistason vaalit ja taas Vote for a Woman-hanke käynnissä. Yleensä halutaan äänestää ensimmäistä lista naista, mutta hän menee joka tapauksessa läpi mutta jos äänestetään naista, joka on arvioidun vaikka tason alapuolelle, niin sitä kautta voidaan saada tuloksia aikaiseksi. LinkedIn, Twitter, Facebook, Fight for a Woman aiheutti sen, että parlamenttiin yhä useammat naiset pystyivät raivaamaan tiensä. Siinä siis yksi esimerkki. Kiitoksia. Kiitokset tästäkin esimerkistä. Ehkäpä tämä on hyvä käytäntö, jota voitaisiin toteuttaa myöskin muissa jäsenvaltioissa. Sitten vielä yksi kommentti Saksasta. Kollega Gunkanich, olkaapa hyvä. Kiitos. Minäkin haluaisin palata siihen, mitä Rova Schumacher sanoi. Kaikki nämä marssit ja, ja liikkeet, joita jota naiset ovat viime vuosina toteuttaneet. Hän mainitsi ne, mutta on valitettavaa se, että vuonna 2016 marsseja piti järjestää ennen kaikkea Yhdysvalloissa, jossa nyt on hyvin epävarma tilanne naisille poliittisesti katsottuna. Olin YK naisten oikeuksien konferenssissa muutamina vuosina, jolloin tämä kehitys oli nähtävissä, jossa kehityssuunnat olivat täysin päinvastaiset. Toisaalta koulutus nuorille naisille Afrikan maissa esimerkiksi vuosien ajan oli sellainen, jossa oli myönteistä kehitystä, mutta ISN esiin nousemisen sotien jälkeen on tapahtunut sitä, että on pyritty estämään nuorten tyttöjen koulutusta, koska on nähty, että koulutus on avain menestyksen antaa naisille sen, että he voivat elää elämänsä niin, että itse päättävät omasta elämästään. Tässä on vielä paljon tehtävää. G20-huippukokous on yksi paikka, jossa naiset voisivat myöskin liittoutua. Meidän ei pidä tällaista kansainvälistymistä vain kerran vuodesta kansainvälisen naisten päivänä ottaa esille täällä Brysselissä tai muualla, minä olen mukana pelkästään Saksan liittopäivien perheasioiden valiokunnan jäsen, vaan myöskin Euroopan valiokunnan jäsen, ja on meidän tehtävämme verkottua paremmin eurooppalaisesti, koska vain tällä tavoin voimme tyttärillemme antaa tulevaisuuden digitaalisessa ja ma- reaalissa maailmassa. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja ennen kuin te voitte vastata kuulemaan, niin nyt tarkastelkaamme Slido Gallupin tuloksia, niin kysyimme, että kenet näistä henkilöistä tunnette. aloitetaan täältä alusta. Hänet mainittiinkin jo toisessa kysymyksessä Alissa Milano. Hän on Mitu-hankkeen yksi alulle panija. Sitten Barbara Novatska, erittäin tärkeä Black Protest-liikkeen henkilö Puolossa lisääntymisoikeuksiin. Hän paneutui ja sitten kolmen aktivistin ryhmä, sitten Sheryl Sandberg, jonka kollega Schumacher jo viittasi, hänellä on yhteys hashtag Lean Iniin, sitten Rachel Change the Ratio hashtag, hän oli sen takana ja sitten viimeisempänä, mutta ei vähäisempänä, Malala. Hän perusti hashtag We Are Silent-liikkeen. Hän on erittäin tärkeä tyttöjen oikeuksien peräänkuuluttaja ja koulutuksen merkityksen korostaja. Sitten toinen kysymys. Se liittyy siihen, että kuinka monet vastasivat 48 tunnin sisällä Alisa Milanon MeToo-tweetiin. Useimmat luulivat, että vain 1,2 miljoonaa, mutta oikea vastaus on 5,7 miljoonaa. Eli kahden päivän sisällä twiittiin vastattiin näin usein, ja tämä osoittakoon, miten vahva väline digitaalinen viestintäväline on myöskin naisliikkeiden näkökulmasta katsottuna. Ja suosituin kysymys, mitä voimme tehdä tukeaksemme naisasialiikkeitä, sellaisia, joita naiset vetävät ja käyttävät hyödykseen mediaa ja TVTtä. Kollega Suumahar, te voitte hyödyttää tätä, kun lähdette vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Uh- Oikein paljon kiitoksia mitä tulee Sara Sandbergin ja eurooppalaiseen roolihahmoon, se olisi hieno juttu. Varmaan toteutuu jossain vaiheessa. Ja myöskin se, että käytetään positiivisia stereotypioita, on hyvä ajatus. Sitä kannattaisi käyttää laajemmin, mutta toisaalta minä uskon, että kyllä meidän täytyy paneutua stereotypioihin, varsinkin mediakentällä. Se voi vaikuttaa yhteiskuntaan, jos naisia pidetään tai esitellään eri tavalla kuin tätä nykyään useimmiten tehdään. Tämä pätee myöskin miehiin. Se, että mies silittää paitoja, niin se voi vaikuttaa tilanteeseen aivan erillä tavalla. Mitä taas tulee tähän naisasian komission kokoukseen New Yorkissa, me tulemme olemaan siellä – siellä tullaan keskustelemaan maaseudulla asuvista naisista. Me toivomme, että saamme vahvat päätöslauselmat aikaiseksi, joilla puututaan myöskin tähän kollega Kodenkraanin esittämään asiaan, mutta ei tämä mikään helppo juttu ole. Eli kyllä tässä täytyy vetää köyttä samasta päästä. Mitä sitten keskeisimpään kysymykseen tulee, niin vastaisin sanomalla, että meidän täytyy kaikkien olla aktiivisia. Meidän tulee käyttää online-maailman tarjoamia mahdollisuuksia, mutta myöskin offline-vaihtoehtoja, jotta voimme vaatia hallituksilta ja muilta, että he kuuntelevat meidän toivomuksiamme, vaatimuksiamme ja että näin voisimme yhdessä parantaa yhteiskuntaa. Kiitoksia. I think this is a... Kiitoksia. Mielestäni tämä oli hieno loppupuheenvuoro. Minä haluan kiittää Dagmar Schumacheria oikein paljon ja kiitokset teille, hyvät kollegat. Sadan vuoden aikana olemme nähneet, että sekä offline että online-maailmassa muutokset ovat mahdollisuuksia, mutta ongelmiakin liittyy maailmanlaajuisesti, joten me tarvitsemme kaikkia toimintavälineitä taistelussa tätä ongelmaa vastaan. Meidän täytyy pönkittää naisten oikeuksia ja tasa-arvoa. Kiitokset Dagmar Schumacher sinulle ja kiitokset teille hyvät kollegat. Ja nyt puheenvuoro siirtyy varapuhemies Papadi Muulikselle. Hän vetää nyörit yhteen tämän päivän tapahtumaan liittyen. Kiitokset teille. I was informed that uh, I could speak in... Minulle kerrottiin, että voisin käyttää äidinkieltäni kreikkaa, joten mielelläni käytän tätä mahdollisuutta, joten voitte käyttää kuulokkeita. Oikein paljon kiitoksia. Olen äh, Papadi Muulis, Euroopan parlamentin varapuhemies. Yhtenä tehtävänäni on tasapain, tasa-arvoasioiden käsitteleminen Euroopan parlamentissa. Minulla on suuri kunnia olla täällä tänään läsnä, sillä tasapainon peräänkuuluttaminen, se ei liity vain ainoastaan naisiin, vaan erityisesti miehiin. Miehiin, jotka avarakatseisesti voivat tarkastella tätä asiaa ja ymmärtävät, että tasa-arvo saavuttaminen on hyväksi koko yhteiskunnalle ja syrjinnän kitkeminen yhtä lailla tärkeänä asiana. Ja jos katsotaan OECDn tutkimuksia, niin niiden mukaan tilanne on seuraavanlainen, että jos tasa-arvo halutaan saavuttaa nykyvauhtia edetä, niin menee vajat 200 vuotta. Eli on sanomattakin selvää, että meillä ei ole aikaa odottaa näin pitkään. Jotta tasa-arvoon päästään, tasa-arvotilanteeseen päästään nopeammin, niin meidän on ponnisteltava voimakkaammin. Täällä sanottiin, että me tiedämme nämä tutkimustulokset, mutta meidän täytyy ryhtyä tuumasta toimeen. Euroopan parlamentissa pyritään käärimään hihat. Jos katsotaan, mikä on tämänhetkinen tilanne ja minkälainen se on ollut aikaisemmin, niin me olemme kyllä päässeet aivan harppauksen eteenpäin. Me emme pidä tästä lähestymistavasta, eli että toimitaan kuten ennen vanhaa meidän täytyy katsoa, mihin me haluamme päästä. Ei pidä katsoa niinkään menneisyyteen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kyllä työmaata vielä riittää, jos katsomme tulevaisuuteen. Ja kuten keskustelut ovat osoittaneet, työ ei tarkoita vain ainoastaan lainsäädäntötyötä ja täytäntöönpanoon liittyvää työtä tai lakien työstämistä, vaan kyse on siitä, että vaikutamme ihmisten ajattelutapoihin, kitkemme stereotypioita. 36 prosenttia parlamentin jäsenistä ovat naisia. Yhtä monet ovat puhemiehistössä ja 51 prosenttia valiokunnan jäsenistä ovat naisia, mutta jos katsotaan poliittisten ryhmien johtoa, niin vain yksi on puheenjohtajan ominaisuudessa yksi varapuheenjohtajana. Ja puhemiehistä puhuttaessa lähinnä miehiä vain johtotehtävissä, joten meidän täytyy jatkaa yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa ja kansalaisjärjestöjen kanssa, erilaisten toimijoiden kanssa, joiden avulla voimme päästä eteenpäin. Mutta kaiken A ja O on se, että teemme tiiviimpää yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Minä tapasin hiljattain 350 nuorta, jotka ovat Strasbourgissa Euroskola hankkeessa mukana. Keskustelemme myöskin naisten päivästä ja voin välittää teille seuraavanlaisen viestin. Läsnä olleet nuoret tytöt olivat todellisia taistelijoita. He halusivat saada paljon aikaiseksi elämässään. He haluavat päästä tasa-arvoiseen yhteiskuntamalliin. Ja pojat kyllä tukivat tätä aika lailla. Eli sanoivat, että tasa-arvosta koko yhteiskunta hyötyy. Ei tarvita syrjintää. Me olemme kaikki erilaisia, emme ole samasta muotista, mutta tästäpä syystä monimuotoisuus ja tasa-arvo ovat niin tärkeitä asioita. Ne voivat kulkea rintarinnan käsi kädessä. Sen verran halusin sanoa, en halua tässä jahkailla, päätän puheenvuoroni tähän. Haluan kiittää teitä kaikkia, toivotan teille kaikkea hyvää ja oikein maittavaa lounastaukoa. Kiitoksia. President Papa. Oikein paljon kiitoksia, arvoisa varapuhemies. Olen Mary Honeyball, olen yksi varapuheenjohtajista tässä valiokunnassa. Kiitokset kaikille läsnäolijoille, kaikille Kiitokset myöskin osallisuudesta paneelikeskusteluun. Mielestäni tämä on ollut oiva tilaisuus ja kiitokset kansallisen, kansallisten parlamenttien edustajille vierailustanne. Matkaa vielä on edessämme, niin kuin varapuhemies totesi, mutta meidän täytyy varmistaa, että opimme tästä tämänpäiväisestä ja jatkamme tässä työssämme taistelussa tasa-arvon varmistamiseksi. Kyllä, me olemme ottaneet aimoharppauksen oikeaan suuntaan. Nämä olivat hedelmällisiä keskusteluja. Toivottavasti pidätte nämä keskustelut mielessä. Me ainakin teemme kaiken mahdollisen täällä Euroopan parlamentissa. Oikein paljon kiitoksia vierailusta, kiitokset järjestäjille ja vielä kerran oikein hyvää kansainvälistä naisten päivää.